Sorry? Let's do a test before starting the vote. Immediately? No, no, no. no. no. no, no Good morning to you. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa budjettivaliokunnan kokoukseen. Ensimmäisenä asiana, kuten aina, on esityslistan hyväksyminen. Eli kenelläkään ole mitään huomautettavaa, esityslista on hyväksytty. Mutta haluaisin todeta, että meillä on paikalla kaksi arvovierasta budjettivaliokunnassa. Ensinnäkin Kroatian varapääministeri ja valtiovarainministeri Zarafko Malic. Maric, tulkikorjaa, puhujakorjaa ja meidän iltapäivällä komissaari Johannes Haan on paikalla. Toinen asia, puheenjohtajan ilmoitukset. Koordinaattoreiden päätökset joulukuun 12. päivältä löytyvät kokousasiakirjojen joukosta, mikäli ei ole vastalauseita. Korantoren suositukset, tai pikemminkin Korantoren suositukset on hyväksytty. Pöytäkirjan hyväksyminen. Pöytäkirjan hyväksyminen aiemmista kokouksista. Jälleen kerran, mikäli vastalauseita ei ole, pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Joulu on nyt takanapäin, joten on aika äänestää. Tarkistetaan ensin, toimivatko äänestyslaitteet. Kaikilla on varmaan äänestyskortti mukana, joten voimme tehdä koeäänestyksen näin aluksi. Äänestys alkaa. Rova Holmeier edelleenkin voi äänestää. Ei mitään kiirettä, äänestyskoneet ovat vielä päällä. Äänestys päättyy. tulos oli ihan hyvä. Voimme jatkaa ja mennä eteenpäin esityslistalla. Ensimmäinen äänestys. Varhasiirrot. Edustaja Haueth, olkaa hyvä. This is, uh, the... Kiitos puheenjohtaja. Kyse on vuoden lopussa tehtävästä siirrosta vuoden 2019 talousarvion kohdalla. Kaikki siirrot viittaavat maksumäärärahoihin, ja kyse on oikeastaan siivouksesta, jolla varmistetaan, että määrärahat ovat käytettävissä, kun laskuja täytyy maksaa unionin budjetissa eri osissa. Suurin kohta on se, että vahvistetaan kolmea budjettikohtaa, sosiaalirahasto ja alueellinen kohesio, kestävä kehitys, luonnonvarat, maatalous, maaseudun kehittäminen ja kalatalous ja merirahasto. Nämä siirtotarpeet, vahvistukset heijastelevat sitä, että sosiaalinen ja alueellinen kohesio toimii nyt täydellä kapasiteetilla, ikään kuin äh, täydellä teholla niin kuin sanotaan. Ja laskut sitten pikkuhiljaa saapuvat komissiolle ja valiokunnalle on hyvin tärkeää seurata tämän vuoden budjetin toteutumista huolellisesti, jotta voimme varmistaa, että maksumäärärahat allokoidaan oikein sitten vuonna 2020. Nythän puhumme vuoden 2019 maksuista. Saman tapaan kun kyse on äh, maataloudesta. Sehän on hieman pienempi prosentuaalinen osuus, mutta totta kai iso budjetti sinällään. Ja sitten kalatalousrahasto. Tässäkin kohtaa rahasto on nyt äh, täydellä teholla toiminnassa ja on syytä seurata sitten tulevia vuosia tarkkaan. Toisaalta kun tässä nyt budjetti kasvaa, niin äh, toisaalla on tehty leikkauksia. Ne heijastelevat sellaisia aloja, joissa täytäntöönpano on ollut hitaampaa kuin oletettiin. Taikka sitten täytäntöönpano on ollut arvioiden alapuolella. Tässä viitataan 33 budjettikohtaan. 255,5 miljoonaa kaiken kaikkiaan omat nämä vahvistukset. Ja samalla määrällä sitten muissa budjettikohdissa leikataan ja suosittelen hyväksymään nämä määrärahasiirrot. There. Kiitos edustaja Howard. Haluaako kukaan varjoesittelijöistä puhua tästä aiheesta? Ellei halua, niin herra Urel komissiosta. Ei mitään kommenttia komission suunnaltakaan, joten voimme äänestää. Kone äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 21 puolto ääntä, neljä vastaan ja kolme tyhjää ääntä. Nyt haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja livetä hieman virallisesta esitystästä Esittäisin puheenvuoroni edustaja Hauethille ja kolmelle muulle brittiin jäsenelle budjettivaliokunnassa. Olen tehnyt työtä herra Hauethin kanssa läheistä yhteistyötä, mutta kolme muutakin Kolme muuta brittimeppiä varmaan eivät pahastu siitä, että osoitan sanan erityisesti herra Howethille. Tämä on hänen viimeinen työtehtävänsä tässä valiokunnassa, mikäli tämän näin voin ilmaista. Valitettavaa kyllä, pystyn tekemään Howethin kanssa yhteistyötä vain muutaman kuukauden ajan, mutta tuo lyhyt aika riitti Tuon aikana pystyi näkemään, kuinka kokenut henkilö herra Howard on, kuinka avoin, erittäin suorapuheinen henkilö hän on ja kuinka erinomaisen hyvin hän tuntee asiansa. Ja hän on myöskin laajempaa tietämystä asioista, ei pelkästään budjettiasioista. Ja henkilökohtaisesti ja uskon, että voin puhua meidän kaikkien puolesta. Haluan toivottaa kaikille brittijäsenille kaikkia mahdollista onnea ja menestystä. Isä vainajani sanoi, että Puut eivät törmää toisiinsa, mutta ihmiset törmäävät toisiinsa jatkuvasti. Toivotan teille kaikkea mahdollista onnia ja menestystä. Olen aivan varma, että tulemme tapaamaan vielä jatkossakin. Kiitos paljon teille. Unfortunately, back... Ikävä kyllä, nyt täytyy palata takaisin päiväjärjestykseen. Edelleenkin äänestetään siirtoja ei ole pääluokassa kolme eikä muissa pääluokissa, joten voi mennä välittömästi kiinteistöpolitiikkaan. Ensinnäkin EUn edustuston rakennus Pekingissä on huomiomme kohteena. Haluaisin antaa puheenvuoron nyt edustaja Kellerille tämän asian hoitamista varten. Kiitos puheenjohtaja. Kolme mietintöä liittyy rakennuksiin. Aivan niin kuin sanoitte, ensimmäinen liittyy yhteen niistä rakennuksista, joita Euroopan äh, edustu- unionin edustusto käyttää Pekingissä. Äh, siellä toimii ulkosuhdehallinto. Me olemme perehtyneet tähän aiheeseen joulukuussa viime vuonna. Tässä halutaan uusia vuokrasopimus North Wing-rakennuksen osalta. Pekingissä on kaksi rakennusta. Toinen North, toinen on South Wing, ja tämä halutaan nyt tämä North Wing vuokrasopimus uusia neljän vuoden ajaksi. Ja sitten tässä South Wing-osuudessa on paljon pienempi rakennus tällä hetkellä. Mutta tontti on hyvä, joten voidaan sitten keskittää kaikki toiminnot tälle alueelle näiden neljän vuoden aikana. Ja nyt halutaan jatkaa siis vuokrasopimusta. Tällä hetkellä 75 henkilöä tekee siellä töitä, 50 ulkosuhdehallinnosta, harjoittelijoita, kahdeksan muuta henkilöä, jotka ovat Euroopan unionin palveluksissa, investointipankki, ilmailun turvallisuusvirasto ja myös olisi tekijänoikeuksia valvovan viraston edustaja siellä työskentelee. Me olemme pyytäneet ja saaneetkin käyttöömme tietoja hinnoista. Hinnat ovat pikemminkin nousseet Pekingin markkinoilla. Markkinathan ovat aivan oman laatuisensa. Sen takia tarvitsemme tietoja siitä, mitä muualla tällä alueella tapahtuu näyttää siltä, että nämä neljä vuotta on nyt realistisesti suunniteltu, kun ajatellaan näiden tulevien rakennusten, mm, rakennushankkeiden etenemistä. Eli 22 prosentin suuruusluokka näyttää olevan aivan linjassa muun markkinan kanssa. Holmajer tuntee hyvin nämä markkinat ja tilanteen ja hän on esittänyt paljon kysymyksiä. Hän on huolissaan siitä, että ulkosuhde hallinto ikään kuin antaa tilansa muillekin eurooppalaisille toimijoille. Koko Euroopan unionin täytyy voida ikään kuin hyötyä näistä tiloista. Täytyy saada aikaiseksi synergiaa. Ja sanoisin diplomaattisesti tästä aiheesta, että parantamisen varaa kyllä on ulkosuhdehallinnon ja Euroopan parlamentin välillä – mutta totta kai äh, voin tehdä ehdotuksen siitä, että me hyväksymme tämän ehdotuksen, mutta olemme yhteydessä ulkosuhdehallintoon, jotta voisimme helpottaa yhteyksiä kaikkien muiden toimijoiden kanssa. Me haluamme valvoa, että budjettia toteutetaan äh, moitteettomasti. Äh, meillä on Bryssel, Strasbourg, yhteydet kaikki tämä on tärkeää kansalaisille, joten ehdotan, että kävisimme hieman kattavampaa keskustelua tässä hengessä ulkosuhdehallinnon kanssa ja nyt mandaatin alkukaudella lähtisimme ikään kuin myönteisellä hengellä liikkeelle kaikkien kannalta. Voilà, monsieur le Tässä tämä puheenjohtaja. Kiitos, Erste Keller. Rouva Holmeier, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvä kollega Keller, hyvät muut kollegat, periaatteessa olen samaa mieltä kollega Kellerin kanssa. Siitä huolimatta Minulla on kuitenkin vielä kiireinen kysymys ja toisaalta voisin hyvinkin kuvitella sen kun olemme keskustelleet keskenämme, että hyväksyminen tehdään ehdolliseksi. Tietyin ehdon voidaan hyväksyä ehdotus. Sitä ennen pitää saada joitakin vastauksia esittämimme kysymyksiin sekä parlamentilta että ulkosuhdehallinnolta. Eurooppalainen rakennus, Euroopan rakennus on kaikkein kallein rakennus koko alueella. Kaikki, ja kun niitä verrataan kaikkiin muihin edustettuihin, se on kaikkein karleen edustusta siellä. Muiden maiden edustustot Maltan edustusta esimerkiksi 150 per neljä, Alankomaiden reilut 150, Belgian 140, Itävalta 168. Tässä on merkittävän suuri ero siinä, mitä me maksamme neljältä. Me maksamme yli 200 euroa per neljä, muut paljon vähemmän. Siksi mielelläni kysyisin, miksi Samalla alueella maksamme noin 20 prosenttia enemmän per neljä kuin muut edustustot, jopa yli 30 prosenttia enemmän kuin muut edustustot samalla alueella. Tähän haluaisin selvityksen. Toinen kysymys. Mielelläni haluaisin myöskin, että ulkosuhdehallinto ja parlamentti ymmärtäisivät, että tiettyjä ehtoja asetaan sen hyväksymiseen. Suhteet eivät ole aina olleet kovinkaan että toimijoiden välillä. Lontoon tapaus ensinnäkin. Ulkosuhdehallinto olisi mielen halunnut parlamentin rakennuksen ilmaiseksi käyttöönsä, ja meidän olisi pitänyt luopua omaisuudestamme. Parlamentti aivan perustelusti ei suostunut tähän, mutta sitten mitä asia on sovittu. Toinen seikka, ulkosuhdehallinto ja sen ja parlamentin virkamiehet äh, ulkoisen halusi myöskin parlamentista näitä kansallisia asiantuntijoita lähetettynä työntekijänä ikään kuin neuvosto keskusteli kanssa me heinäkuussa 2010. Sitten tehtiin yhteistyösopimus Washingtonin tapauksen tapaan. Yhdessä ulkosuhdehallinnon kanssa olemme samassa rakennuksissa. Olemme kaksi erillistä toimielintä. Ulkosuhdehallinnolla on lähetettyjä työntekijöitä kansallisista hallinnoista. Se on kuitenkin eri asia kuin se, että Euroopan parlamentti antaisi virkamiehiä ulkosuhdehallinnon käyttöön kolmannessa maassa. Kolmas seikka asiana on niin, että Euroopan parlamentti on tehnyt päätöksen siitä, että Aasian maiden suuntaan ja Afrikan unionin suuntaan kehitetään parlamentaarista yhteistyötä pidemmälle ja että ulkosuhdinhallinnon kanssa tehdään sitä yhteistyötä. Ja pidän erittäin tärkeänä sitä, että parlamentti ei kohdella huonommin kuin esimerkiksi investointipankkia. Ei meidän pidä joutua maksamaan suurempia summia kuin muidenkaan. Olen laatinut tekstin, jossa painetaan juuri näitä seikkoja. Tässä mainitaan myöskin Tämä paikka on tehty myöskin kirjainen ehdotus sopimukseksi. Mikäli ulkosuhdehallinto allekirjoittaa tämän, niin sitten yhteistyöasia on kunnossa ja sitten Pekingin asia saadaan myöskin hyväksyttyä. Mutta mikäli annetaan Pekingin nyt mennä tästä näin vain käsiemme lävitse, niin loppujen lopuksi olemme hävinneet tässä keskustelussa. Haluaisin nämä seikat vielä mukaan. Olen laatinut tekstin tässä valossa, tekstiehdotuksen, eli voimme tietyillä ehdoilla hyväksyä, kunhan kiinteistöasiat ja henkilöstöasiat parlamentin osalta Lontoossa asian maiden suunnalle. Afrikassa saadaan ensin kuntoon, sitten voimme hyväksytään Pekingin asian. Toivon parlamentin tukea tälle ehdotukselleni, koska joitakin epä epämiellyttäviä yhteen törmäyksiä. Meillä on ollut ulkosuhdellan kanssa kohtelia, että diplomaattisesti siellä on siitä omatta yhteen törmäyksiä. Niin uskon, että ei meidän, meidän pitää suojella tässä omia taloudellisia etujamme, eikä pelkästään mennä noin vain hyväksymään kaikkia ehdotuksia tai kaikkia vaatimuksia, että hallinto esittää. Minä olisin nämä neljä ehtoa asettaa, ja mikäli nämä neljä ehtoa toteutuvat, Pekingin asia voidaan hyväksyä nyt vihdoinkin saada, täytyy saada nämä sopimukset allekirjoitettua. Minä olen nähnyt nämä sopimukset, olen esittänyt kysymyksiä. Ja nyt vihdoinkin sopimukset täytyy saada allekirjoitettua. Mielelläni toivon, että parlamentti tukee näitä neljää ehdotustani ja ehtoani sille, että Peking sen saada hyväksyttyä. Kiitoksia paljon. Onko muita kommentteja? Edustaja Stefanutta. I only wish to take the floor because Haluan käyttää vain puheenvuoron vain siksi, että tiedän, että tilanne, Monika Holmarin ja Rova Kellerin tilanne on se ähm, edellisellä lainsäädäntökäynnillä parlamentti sanoi, että se haluaa olla edustettuna neljässä paikassa Washingtonissa, missä meillä jo on toimisto, joka on samassa talossa ulkosuhdehallinnon kanssa ja yhteistyö toimii hyvin – ja toinen eh, Addis Abeban Afrikka-toimisto, sitten Jakartassa itä aasian toimisto ja, ja YKssa Euroopassa neljäs. Sen jälkeen ulkosuhdehallinto on edistänyt eh, ei ole edistänyt tätä, se ei ole antanut viisumeita ajoissa ihmisille, jotka liittyvät tähän hankkeeseen. Ja tämä ei ole hyvää toimielinten välistä yhteistyötä. Parlamentti voi ottaa tärkeämmän roolin toki budjetin budjettin puitteissa, mutta me emme voi antaa pompottaa itseämme. Other comments? Kiitos. Onko muita kommentteja? Olkaa hyvä. Mr. President, I'm just trying to understand. Puheenjohtaja, yritän vain ymmärtää mistä tässä on kyse. Mehän kävimme laajempaa keskustelua jo aika, aikaisemmin, juuri ennen äänestyksiä. Kiu. Kiitoksia. Onko muita huomioita? Ulkosuhteen hallinnon edustaja on paikalla Vaskis Tässä oli painavia kysymyksiä, joita teille esitettiin. Lukuisat puhujat halusivat teiltä vastauksia. Voisitteko nyt vastata esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin? Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, um, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Niin, kiitos puhujille heidän puheenvuoroistaan. Minulla ei ole mitään lisättävää esittelijän alustukseen. Hän esitteli tässä hankkeen ja veti sen yhteen. Siihen ei ole siis lisättävää, mutta kysymykset, jotka Rova Holmajer esitti, ovat minun toimialueeni ulkopuolella ja sen takia, sen takia vastaukseen jo kysymykseen, miksi tämä rakennus on kaikkein kallein neljä hinnaltaan. Tämä ei ole aivan meidän tietojemme mukaista. Tämä ei ole kaikkein kallein rakennus. Minulla on lukuja muista hinnoista, joita maksetaan mu- muilla alueilla. Ihan jos nyt muistan oikein, niin tämä, niin, niin tarkistin, siis tämä on alle keskiarvohinnan. Eh, tämä on siis 353 euroa neljöltä ja, ja 430 25 on keskiarvohinta. En käsitele tätä pidempään, mutta kallein vuokra, jota edustustota maksetaan, on tuhat euroa neljöltä, joten saattaa myös olla, että on joitakin edustustoja, jotka maksavat samalla alueella halvempia vuokria – Eh, heidän, heillä voi olla eh, verilainen vanhempi vuokrasopimus. Eh, ja todellakin Pekingin vuokramarkkinat ovat erittäin liikuvat ja siellä jonkun alueen vuokrataso nousee silmän räpäyksessä. Puolessa vuodessa on tapahtunut ihan valtavia muutoksia, joten riippuen siitä, onko äh, nous, tehnyt vuokrasopimuksen ennen kuin vuokrat ovat alkaneet nousta äh, ja vai myöhemmin, niin äh, tämä vuokra on todella erilainen. Ja ja me olemme todellakin tutkineet trendejä verra, vertailukelpoisten tilojen suhteen. Siitä en osaa antaa lisätietoja, mutta ähm, enkä, enkä tiedä nyt muista edustustoista, mikä niiden laatu on verrattuna meidän tiloihimme. Ja minä voin vain viitata siihen, että me teimme perusteellisen markkina-analyysin ja tämä hinta oli e, e, tämän tyyppisen ja laatuisen e, tilan vuokramarkkinoiden linjoilla. Ja sitten Toinen asia menee minun vastuualueeni ulkopuolelle ja ymmärtänette, että en mene yksityiskohtiin. Ja nämä keskustelut käydään pääsihteerimme Erra Schmidtin ja Euroopan parlamentin pääsihteerin välillä, joten en voi käsitellä tämän tason keskusteluja Haluan vain sanoa, että olemme edenneet väärinymmärryksien poistamisessa viime viikkoina – sitä ennen oli pitkä hiljaisuuden kausi toimielinten välillä, mutta minulla on sellainen tunne, että suhteet ovat kohentumassa erittäin nopeasti ja todellakin olemme jo onnistuneet käsittelemään väärinymmärryksiä ja esimerkiksi se, se että EAS olisi pyytänyt, pyytänyt maksutta tiloja käyttöön ja tämä johtanee siis ratkaisuun, josta Rova Holmajerkin puhuu. Minulla ei ole valtuuksia käsitellä henkilöstöasioihin liittyviä kysymyksiä, mutta eh, me, me, meillä on siis Euroopan investointipankin eh, Kansa eh, tietty, tietty suhde, ja, ja täällä viitattiin investointipankin eh, henkilöstöön niin, että heitä olisi, heitä olisi käsitelty paremmin kuin parlamentin henkilöstöä. He eivät ole osa delegaatiota, heillä on erityinen asema, joka liittyy nimenomaan parlamentin, as, äh, pankin asemaan, ja heillä on äh, omat, omat Viinin äh, yleissopimukseen perustuvat äh, sä, sääntönsä asettautuessaan eh, eh, kohden maahan. Ja, ja, ja, ja tieten, ja me ja parlamentti toki saa nauttia näistä ulkosuhdehallinnon palveluista. Ja sitten Euroopan investointipankin rooli on, eh, he he eivät saa mitään parempaa kohtelua kuin kukaan muukaan. He, saa, he, eh, he, heitä, he maksavat saman hinnan kuin, kuin eh, parlamentin edustusto. Ja, ja jos ja ymmärtäneet, että nämä keskustelut, joita käydään suhteistamme, ovat, niitä käydään korkealla tasolla ja, ja ne eivät liity paikan päällä tehtäviin hallinnollisiin järjestelyihin mitenkään. Ja eh, päätän tähän ja toki olen valmis vastaamaan kysymyksiin jotka liittyvät äh, hankkeisiin äh, ja jotka koskevat edustuston kysymyksiä Kiina. Uh, want... Kiitos. Haluatko kukaan esittää tähän mitään kommentteja? Rova Holmeierin teksti, ehdotus on tullut. Olen pyytänyt, että se jaetaan myöskin kaikille muille nähtäväksi. Emme voi tietystikään pyytää, että ulkosahde, hallinnon edustajat allekirjoittaisivat tekstin täällä ja nyt saman tien, mutta kenties tästä voidaan vielä puhua. Holmeier vielä. Also zunächst... Ensinnäkin hinnoittelusta. Vaikka te pyritte ilmaisemaan asian diplomaattisesti, ja siitähän ulkosuhdehallinto on tunnettu diplomatiastaan, niin eh, nämä rakennukset, joihin te viittasitte, eivät ole mitään vähäpätöisiä rakennuksia, vaan edustustoja, maiden edustustoja. Samalla alueella ei voida puhua siitä, että huonompia rakennuksia hankittaisiin halvemman hinnalla. Esimerkiksi Italian tai Belgian edustusto tai Portugalin edustusto ja Itävallan edustusto olivat ne, jotka mainitsin. Eivät ne ole minkäänlaisia sivukujilla sijaitsevia rähjäisiä rakennuksia. Pekingin rakennusasiat toivon mukaan saadaan hyväksyttyä, joten pyydän todellakin, että kun vuosikausi on ulkosuudellinen kanssa keskusteltu näistä asioista, niin toivon mukaan tämä hinta saataisiin jollakin tavalla pidettyä aisoissa, kun muut edustustot ja lähetystöt saavat sama, samalta alueelta paljon huokeammalla rakennuksia käyttöönsä. Milloin virallinen taulukko edessäne? Jäsenvaltioiden laatima taulukko, jossa on mainittu edustustolähetystöjen vuokrahinnata. Minä en ole tyytyväinen teidän vastaukseenne. Toivon, asia, toivon mukaan asia ei tarvitse enää lykätä tuonemmaksi. Ulkosuojelun edustajalle nyt pyydän meidän kaikkien nimissä teitä muistamaan, että kesäkuussa 2019 pyysitte vuokrasopimuksen pidentämistä, mutta me saimme tämän nähdäksemme vasta hyvin vähän aikaa sitten vasta. Mikäli meillä olisi ollut enemmän aikaa tähän tutustua niin, että ulkosuhdehallinto ei aina viime tipassa toimita meillä asiakirjoja ja sitten vaadi päätöstä, niin minä toivoisin, että kesäkuussa 2019 meillä olisi toimitettu nämä asiakirjat jo. Te nyt ja aina viime tipassa tuotte meille paperit ja vaaditte välitöntä päätöstä. Tämä ei millään tavalla edistä luottamusta toimielinten välille. Tämä on pikemminkin kikkailua. Tässä pyritään vaikuttamaan parlamenttiin ja yhtäkkiä tullaan vaatimaan tätä päätöstä Pekingistä ja sitten sanotte, että mikäli Pekingin asia ei saada hyväksyttyä paljon sanoa päästä, niin sitten tässä tulee suuria ongelmia. Pyydän anteeksi nyt, mutta äh, tätä minun tästä minun tekstistäni vielä. Siinä mainitsen nämä neljä asiaa, jotka ovat vaatimuksina. Täällä ei, ei nyt välttämättä tarvitse aina mainita nimiä, mutta romanilainen, romanilainen kollega, mi, mi, mikä teidän nimenne olikaan? Kollega Stefanuutta. En halua sanoa nimeäni, koska pelkäsin, että lausun sen väärin. Kerran, kerran mainitsin kollegan nimen Peksha ja, ja lausuin sen väärin ja sitten vahingoissa puhuin rumia, koska lausuin sen niin pahasti väärin. En halua tätä virhetään uudestaan. Eli mikäli nämä neljä ehtoa toteutuvat, jotka olen tekstissä niin maininnut, silloin tämä Pekin asia voidaan hyväksyä. Silloin meidän huolemme parlamenttina olisivat myöskin sitten hoidettu kuntoon. Haluaako edustaja Keller vielä? Niin, niin, Haluan kiittää kollegoita ja aivan erityisesti Monika, joka tuntee tämän aiheen perusteellisesti siitä, että hän kommentoi tätä ja seuraa asiaa tiiviisti. Haluan kiittää myös ulkosuhdehallintoa sen tarjoamista lisäseikoista. No, vielä täydentäviä tietoja. Minun on vahvistettava se, että meillä on tässä taulukko, jossa on eri edustustot, suurlähetystyt, suurlähetystöt ja niiden neliöhinnat, jotka näyttävät olevan matalampia hintoja kuin meille ehdotettu. Tämä on ihan tosi asia ja tässä täytyy olla valppaana. Mutta nyt puhumme Kiinasta. Me emme tiedä näiden sopimusten ja rakennusten laatua. Siellä toimitaan hieman samalla tavalla kuin Sveitsissä, eli on hyvin pitkiä vuokrasopimuksia, eli Eh, hinnat eivät noudata samoja sääntöjä kuin muualla. Ja tämä, eh, josta nyt puhumme, on lyhy, lyhyen aikavälin vuokrasopimus, eli neljän vuoden sopimus. Sitten on muita tietoja, jotka ovat hieman rauhoittavampia. Tämä ulkosuudenhallinnon asiakirja meillä on käytössämme, joka kuvailee sitä tarjouskilpailua, joka järjestettiin tämän rakennuksen valitsemiseksi. Saatiin 13 ehdotusta ja viisi sitten menivät jatkokierrokselle, koska ne vastasivat äh, vaatimuksia. Tämä on aika lailla kattava asiakirja ja tässä ollaan kutakuinkin siinä hintahaarukassa, jota, josta nyt puhumme tämän ehdotuksen yhteydessä. Eli kenties tämä heijastelee markkinoiden nykytilannetta, kun otamme huomioon erityispiirteet ja sen keston, josta nyt puhumme. Ulkosuhdehallinnon edustaja muistutti myös sen, että tämä on uskomattoman nopea markkina-alue. Asioita ei voida jättää odottelemaan. Voi olla, että sitten tarjous on jo vanhentunut, jos jäädään odottamaan haluaisinkin ehdottaa teille käytännön ratkaisua, nimittäin sitä, että olisimme samaa mieltä tästä Pekingin ehdotuksesta. No sitten tämä Lontoasia, sehän on vielä jäljellä. Meidän täytyy pikkuhiljaa äänestää. Tulemme kyllä puhumaan Lontostakin, mutta nyt tämä keskustelu pitäisi saada loppuun, mikäli tämä mitenkään sopii teille. Niin meillä on Holmajerin ehdotus. Ehdotan, että käsittelemme tätä aihetta ja minähän olen vasta ryhtynyt käsittelemään tätä aihetta ja Holmajer tuntee tämän paljon paremmin. Meillä on uusi johto ulkosuhdehallinnossa, eli ehdotan, että kävisimme keskusteluja ulkosuhdehallinnon kanssa. Ei voi olla tietenkään niin, että asiakirja toimitetaan viime hetkellä. Ei oteta huomioon parlamentin toivetta siitä, että saisimme olla edustettuina ainakin näissä neljässä edustustossa eri puolilla maailmaa. Eli nyt voisimme uudelleen esittää tämän pyynnön ulkosuhdehallinnolle eh, kaikista näistä seikoista. Holmajer on tehnyt tärkeää työtä. Meidän on käytettävää aikaa, jotta voimme perehtyä ja lukea tämän tekstin uskon, että tämä tarjoaa meille hyvän perustan jatkokeskusteluille ulkosuhdehallinnon kanssa. Mutta ehdotan, että meillä olisi hieman lisää aikaa, jotta voimme käydä tätä keskustelua ja palaisimme sitten tähän asiaan. Käsittelisimme äh, rakennusten rahoittamiseen liittyviä periaatteita Euroopan unionissa. Kiitos. Edustaja Holmeier. Keine Option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 tässä on ollut kenties kommunikaatiossa pieniä puutteita eri tasoilla, mutta meidän kertakaikkiaan täytyy äänestää. Mitä muuta keinoa ei ole. Minä ehdottaisin, että toimitamme kaksi äänestystä. Ensinnäkin Pekingistä, piste, ja toiseksi siitä, liitämmekö nämä Rova Holmajeren neljä kohtaa ehdoiksi tämän ensimmäisen äänestyksen. Ensin Pekingistä ja sitten tämä toinen asia. Edustaja Keller. Je, me pose la question de... Kysyn vain, että äänestäisimme tästä jälkimmäisestä ehdotuksesta. Asiakirjaa ei ole toimitettu aikaisemmin, sitä ei ole käännetty ja niin edelleen. Eli kun nyt luen tämän hyvin nopeasti, niin näyttäisi siltä, että olemme samaa mieltä. Ensimmäisessä kohdassa puhutaan siitä, että haluamme pysyä Lontoossa – ja aivan niin kuin Stefanutta muistutti, Jakartassa, Addis Abebassa, Washingtonissa ja missä vielä, mikä se neljäs olikaan. Muistutetaan Lontoon tilanteesta ja periaatteista. Muistutetaan, että näissä neljässä edustussa, äh, niitähän on viisi, täytyy lisätä Lontoon tähän, niissä kaikissa pitäisi olla hyvät olosuhteet. Nyt kun sanotaan, että Britannia ei ole enää unionin jäsenen, Lontoikin täytyy muistaa. Hieman minua äh, ärsyttää se, että äh, meillä ei ole tekstiä, josta olisimme voineet etukäteen neuvotella, jota olisimme voineet käsitellä. Meillä ei ollut asiakirjaa käytössämme. Olisi harmi, että joutuisimme äänestämään tällä tavalla, mutta aivan niin kuin puheenjohtaja haluaa tietenkin, mutta minusta tämä olisi jatkotyön perusta. Tämä olisi jatkotyön perusta oikeastaan ja työ voitaisiin sitten saattaa valmiiksi. Kävisimme sitten keskustelua ulkosuhdehallinnon kanssa. Mutta te sanoitte, että ehdot, jotka nyt on pistetty paperille, eivät ole mikään ongelma, joten en näe, miksi sitten näiden asioiden asettaminen ehdoksi olisi teille ongelma. Ensinnäkin toteaisin, että kello 11.30 tulee ministeri Maric, ja meillä on muitakin asioita hoidettavana. En halua, että nyt jatketaan tätä keskustelua loputtomiin. Minä toistan ehdotuksen. Äänestetään ensin Pekingistä ja sitten näistä neljästä ehdosta. Otetaanko ne ehdoiksi vai ei? Voinko, voimmeko toimia näin? Madame Guardia Zabal. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, me, meidän, me emme voi jatkaa yksityiskohtaista keskustelua, mutta minusta vaikuttaa siltä, että esittelijä on keskustellut aikaisemman esittelijän kanssa ja, ja minusta olisi hyvä, että me voisimme keskustella niistä ehdotuksista, jotka ovat, on nyt tehty. Voisimme puhua näistä paremmalla ajalla ja niin, että voisimme sopia keskenämme ja sopia, eh, sopia ryhmissämme myöskin, miten suhtaudumme näihin ehdotuksiin. Okay, um, since this has... Selvä. Tässä on vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiä. Otetaan tämä uudelleen puheeksi tänä iltapäivällä herra Haanin vierailun jälkeen. Se äänestämmekö nyt vaiko kello 17 ei muuta asiaa milläkin, millään tavalla. Tällä välin kaikilla on tilaisuus lukea nämä 20 riviä huolen lävitse. Kyse on 20 rivistä ja 20 sivusta, joten viiteen mennessä varmaan olemme valmiita käsittelemään tätä asiaa asianmukaisella tavalla. Joten äänestämme asiasta Äänestetään Pekingistä vasta iltapäivällä. Seuraava asia sitten. Tämäkin liittyy kiinteistöpolitiikkaan. Meidän on määrä keskustella Palmerston rakennuksesta tai hankkeesta. Edustaja Keller. Kiitos. Oliko tämä Frontex vai tämä päiväkoti? Son, c'est une, euh, prenez une ensemble. Niin, siis päiväkoti. Komission mm, kiinteistö, jota on käytetty päiväkotina ja josta on sitten tullut koulun jälkeisen äh, toiminnan keskus. Lasten toimintaa siis. Ja tämä on jo ennakoiva tieto. Nyt on ehdotuksena se, että rakennettaisiin näiden huonokuntoisten rakennusten tilalle ikään kuin tällainen lasten päiväkoti. Toistaiseksi meillä ei ole kovinkaan paljon tietoa. Nyt tämä on ihan erilainen juttu kuin tämä Frontexin juttu. Tässä halutaan antaa varhaisvaroitus, mutta kyllä meidän täytyy saada tietoja sen verran, että voimme sitten rauhallisin mielin viedä asiaa eteenpäin. Mutta Kyse on siis siitä, että komission ja myös muiden toimielinten työntekijöiden lapset voisivat saada tilat päiväkodin tällaisen keskuksen muodossa. On hyvä, että komissio saa tämän tyyppistä hanketta kuitenkin eteenpäin. Kiitos. Kiitos, kun huomioon, kuinka vähän aikaa on jäljellä. Emme keskustele tästä enempää tällä kertaa, koska Tähän voidaan palata myöhemmin sitten, kun meillä on enemmän tietoa. Rouva Keller on seurannut myöskin Varsovan asiaa. Olkaa hyvä. Aivan niin. Halutaan rakentaa uusi yksikkö Etiasin takia, Etiasia varten. Uusi tietojärjestelmä, joka on siis käytössä ja joka liittyy viisumihallintoon ja sen käytännön pyörittämiseen. Tämä rakennus sisältää tiloja henkilökunnalle ja tietotekniikalle. Rakennus olisi käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Ja näitä tietokantoja käytetään myös reaaliaikaisesti. Ja se on aivan välttämätöntä. Aiemmin on tehty päätös siitä, että hyvin lähellä sijaitsesi myös Frontexin Varsovan yksikkö. Sitten tehdään myös läheistä yhteistyötä muiden tietohallinnon toimijoiden kanssa, EU-lisan kanssa esimerkiksi. Tässähän on yhteyksiä, yhteen toimivuutta näiden suurten tiedostojen, tietokantojen välillä. Tässäkin kyse on varhaisvaroituksesta. Tämä ei varmaankaan ole viimeinen hanke Frontexista, koska tulevina vuosina toimintaa kehitetään ja tämä on oikeastaan jo huomioitu budjetissa 2020. Kyse ei ole pelkästään Varsovasta, vaan muista jäsenvaltioista. Toimintahan on hajautettua. Haluaisin korostaa sitä, että Frontex on toimittanut meille 2024 vuoteen saakka ylettyvän strategiansa minulla ei vielä ole ollut aikaa perehtyä tähän aivan täysin, mutta on kuitenkin mielenkiintoista perehtyä tähän suunnitteluun, kun Frontexin toiminnot ryhtyvät toimimaan täydellä teholla. Ja tähän liittyy myös ETIAS, eli siis myönteinen kanta, ja sitten varsin nopeasti voimme perehtyä tähän hankkeeseen ETIAKsen rakennuksiin. Kiitos. Uh, Kiitos. Sama huomio kuin se, jonka esitin Palmerstonin asian yhteydessä. Eli voimme palata vielä myöhemmin. Seuraavaksi sitten Euroopan talouden ohjausjakso. Tästä puheenvuoron saa edustaja Marke. Sain voi lyhyesti esitellä lausunto luonnoksen. Olkaa hyvä. Eh, eh, Totesi aivan oikein lyhyt esittely. Tämä on lausunto. Eh, ja olen suhtautunut tähän ihan minimalistisesti. Eh, ja tähän voi lähettää muutosesityksiä 28. päivä tammikuuta saakka. Eh, tässä lausunnossa esitän seitsemän asiaa. Nämä ovat esityksiä eh, lopulliseen esitykseen. Ja tässä eh, totean, että me tarvitsemme kestävän kasvumallin, joka ottaa huomioon väestön, ilmaston, digitalisoitumisen ja vastaa näihin haasteisiin. Ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytyy olla uusi vihreän kasvun strategia. Toiseksi me kaikki tiedämme, että nämä haasteet yhteiskunnassa ovat valtavia. Ja erityisesti kun puhumme sosiaalisista oikeuksista ja epätasa-arvosta. Näin ollen toinen ehdotukseni on se, että ohjausjakson sisällä sovelletaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteita ja saman aikaan samantyyppisten huolenaiheiden kanssa yhdessä käsittelemme sitä, että meidän täytyisi sisällyttää eh, maakohtainen raportointi ja kestävän kehityksen eh, eh, suositukset. Ja e, nämä sisämarkkinoiden toimivuusraportit, ne, niihin pitäisi käsitellä jäsenvaltioita ja koko EUta kokonaisuudessaan. Nämä raportit, e, joissa todetaan, että nettomaksajien ja nettosaajiin tehty jako on paljon monimutkaisempi asia. Me puhumme myöskin ilmastotavoitteista ja siitä tarpeesta, että komission tulisi ottaa parlamentti mukaan, kun laaditaan uudenlaista metodologiaa ja, ja sisällyttää eh, nämä kysymykset avoimen, avoimella tavalla. Ja tämän metodologian täytyy olla kattava. Jos meillä on määrälliset tavoitteet, meillä täytyy olla menetelmät eh, ja metodologia siitä, mihin tavoitteisiin päästään. Komission täytyy ottaa eh, menetelmän määrittelyyn parlamentti mukaan. Ja sitten me työskentelemme siltä pohjalta, että jäsen Jäsenvaltioilla ja alueilla on hiilidioksidipäästöjen suhteen erilaiset lähtökohdat. Sen takia oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, jota komissio nyt ehdottaa, sen tulisi varmistaa, että siirtymä on oikeudenmukainen ja inklusiivinen kaikille alueille. Ja sitten seitsemäs kohta eurooppalaisen ohjausjakson demokraattista vastuuvelvollisuutta tulisi entisestään syventää. The shadow reporters wanting to... Haluaako joko, joku varjoesittelijöistä käyttää puheenvuoron? Edustaja Räslä. Thank you also for the uh, report. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tehdystä työstä ja näistä perusteluista. On tärkeää, että meillä on tällainen ohjausjakson kaltainen väline – joka tarjoaa meille jatkuvaa avointa politiikan koordinointia EUn tasolla. Mielestäni on myös välttämätöntä rohkaista jäsenvaltioita täytäntöön panemaan toteuttamaan rakenneuudistuksia. Siinä huomioidaan tutkimus, investoinnit, innovointi ja kestävä eh, ympäristö. Tämä johtaa siihen, että saamme vihreämpää ja kestävämpää talouttakin. haluamme oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden myös mukaan. Ne ovat tärkeitä kaikille alueille Euroopassa. Sen tulisi olla selvää myös siitä, miten EUn budjettia käytetään ikään kuin täydentävällä tavalla. Vihreän kehityksen ohjelma ja kasvusuunnitelma auttaa jäsenvaltioita vastaamaan äh, myös ympäristöhaasteisiin talouden ohella. Tarvitsemme sellaisia malleja, joilla vastaamme väestöhaasteisiin. Ne ovat todella tärkeitä ja ne tulee huomioida myös uudessa kestävän kasvun mallissa. Monsieur le Président, mes chers collègues. Puheenjohtaja, kollegat, minulla on useita varauksia näiden lausuntojen lisäksi, joita olemme eri valiokunnista saaneet on makrotaloudellisia huolestuttavia seikkoja. Heikko PKTn kasvu 1,4 prosenttia vuonna 2019 kuudessa jäsenvaltiossa mukaan luettuna Ranska. Velkaantuminen on liian korkealla tasolla, työttömyys ja osa aika työtä tekevät eurooppalaiset, joita oli 8 miljoonaa, yli mm, yksi viidestä eurooppalaisesta on köyhyysrajan alapuolella. Haluaisin pohtia sitä, että mm, tarvitaanko me, tarvitsemmeko me tällaista euroalueen omaa budjettia. Parlamentti ja komissio pyrkivät toimimaan niin, että jäsenvaltioiden väliset budjettisiirrot helpottuisivat, jotta epä jotta tällaisia mm, shokkeja voitaisiin välttää. Sitten haluttaisiin useampi miljardi lisää varoja. Kollegat säännöllisesti toteavat meille, että nettomaksajat Äh, hyötyvät äh, sisämarkkinoista, mutta täytyy todeta, että vain Saksa on tässä poikkeustilanteessa. Ranska kärsii tässä kaksinkertaisesti. Me menetämme joka vuosi 8 miljardia EUn budjetin takia ja sen äh, lisäksi meille kertyy tätä kauppavajetta suhteessa muihin jäsenvaltioihin. No sitten veroharmonisoinnin ja sosiaalisen harmonisoinnin suhteen luemme toki yhteismarkkinat. Siellä on erilaisia maita yhdessä toimimassa. Ja sitten meille sanotaan, että tässä tekstissä pyrimme harmonisoimaan jäsenvaltioita ja luomaan myös yhteisen vähimmäispalkan Euro- Euroopan unioniin. Tästä olen kyllä aika lailla epäileväinen. No sitten kun puhumme suosituksista, niin minä puhuisin pikemminkin direktiiveistä jäsenvaltioiden on sitten kuitenkin noudatettava näitä suosituksia. Esimerkiksi rakenneuudistusohjelma tukee äh, rahoituksen kautta jäsenvaltioita. Ja sitten on myös äh, liiallisen budjettialijäämän menettely, jossa pakotetaan jäsenvaltiot tiettyihin toimiin. On pakko todeta, että äh, Ranskan eläkeuudistus on mukana niissä erityisehdotuksissa, joita komissio on antanut vuodelle 2018 ja 2019. Katson, että mikään ylikansallinen järjestö ei ole paremmassa asemassa kuin jäsenvaltio todetakseen, mitä uudistuksia jäsenvaltiossa täytyy tehdä. Merci, monsieur le président. Je, je d'abord... Puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää esittelijä Vaskeessia hänen lausunnostaan. Tämä lausuntohan on täysin linjassa uuden komission politiikan kanssa, jonka tarkoitus on viherryttää budjettimenettelyä – ja tästä voimme olla tyytyväisiä. Tämä lausunto on mielestäni tasapainoinen. Se pyrkii viherryttämiseen ja toteaa myös, että täytyy toimia niin, että ketään ei hylätä, ketään ei unohdeta ja varmistetaan siis ne periaatteet, jotka meillä on jo sosiaalisten oikeuksien eh, peruskirjassa. Haluamme vankan, uskottavan, kunnianhimoisen budjetin ja muistutamme myös siitä kannasta, joka meillä on uusista omista varoista kun teemme näiden kolmen muuttujan pohjalta työtä, vain sitä kautta voimme vastata niihin haasteisiin, joita meillä on sekä digitaalisella alalla, kestävän kehityksen alalla, väestökehityksen alalla. Me Tarvitsemme kilpailukykyistä yrittäjyyttä, innovointia, dynaamisuutta. Sitten meillä on hyvin suorituskykyinen sosiaaliturvajärjestelmä. Me tarvitsemme kunnianhimon tason vaatiman ratkaisun ja tämän myös Markeis toteaa omassa lausunnossaan. Olen tehnyt joku sen tarkistuksen, ne ovat hieman teknisiä ja niissä viitetaan tiettyihin seikkoihin. Ensinnäkin kestävän kehityksen investointirahastoon, joka täydentäisi sitten tätä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Täytyisi tarttua niihin mahdollisuuksiin, joita meillä on lisätä työllisyyttä viherryttämisen kautta. Haluamme varmistaa työn arvokkuuden, haluamme vähentää köyhyyttä ja viittaamme myös solidaarisuuteen ei puhuttaisi pelkästään vain nettomaksajista ja nettosaajista. Täytyy mielestäni viitata myös verovilppiin ja verojen kiertoon. Nekin voitaisiin tehokkaasti ratkaista niin, että te- tehdään todellakin yhteistyötä Euroopan tasolla. Mainitsisin myös sen budjettiosuuden, joka käytetään ilmastotyöhön. Ja korostan sitä, että täytyy ymmärtää, tämä ohjausjaksossa se, että meillä on vihreän kehityksen ohjelma ja myös nuorisotakuu. Vihreän kehityksen ohjelmahan Suomi ei edellisellä kaudellaan, puheenjohtajakaudella mainitsut, maininnut. Tarvitsemme oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja tähän rahastoon täytyy saada riittävä budjetti, jotta voimme varmistaa sen, että siirtymä tapahtuu asianmukaisesti. Kiitos. Andresen. Edustaja Andreisen. Thank you. Um... Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa tästä lausunnosta, samoin kuin uudistuva Eurooppa. Mekin toivomme, että ilmastopilari otettaisiin mukaan, mutta myöskin sosiaalipilari. En halua toistaa kollegoiden mainitsemia argumentteja uudestaan. Haluaisin vain painottaa sitä, kuinka tärkeää on tehdä työtä uuden taloudellisen mallin puolesta ja huomauttaa, että tarvitsemme muutoksia siinäkin, miten me suhtaudumme talouteen ja myöskin silloin, kun puhutaan talouden ohjausjaksosta, se uudella tavalla suhtautua talouteen. Minun nähdäkseni tämä linkittyy hieman myöskin keskusteluun finanssipoliittisista säännöistä ja siitä, mitä pitäisi ottaa mukaan finanssipoliittisiin sääntöihin ja mitä ei. Alkuviikosta lehdissä puhuttiin siitä, että ilmasto otettaisiin mukaan sääntöihin. Täysin varmaa ei ole selkeää se, pitäisikö se ottaa mukaan. Kenties muitakin aiheita pitäisi ottaa mukaan tähän lauseeseen, lau, lausuntoon tulkikorjaa. Mutta uskon, että meidän täytyy keskustella ainakin näistä seikoista ja ottaa ainakin tämä puoli mukaan. Sitten edustaja Ahmo. Donc le but du semestre européen Ohjausjakson tarkoitus on koordinoida talouspolitiikkaa ja ehkäistä makrotaloudellista epätasapainoa. Marques viittaa aivan oikein lausunnossa siihen vajeeseen, joka Euroopassa vallitsee. Tähän haluaisin hetkeksi puuttua de, de, väestökehitys stagnoituu etelässä ja toisaalta Euroopan sisällä tapahtuu huomattavaa murentumista. Bulgaria, Romania sen jälkeen, kun ovat liittyneet unioniin, ovat menettäneet 5-10 prosenttia väestöstään. Nuoret jättävät nämä maat. Tilanne on hälyttävä ennen kaikkea Baltian maissa. Nämä demografiset erot korostavat taloudellisia eroja. On vaara sille, että tilanne ei ole tasapainossa nämä siirrot ovat myös taloudellisia siirtoja, kun väki siirtyy paikasta toiseen. Romania on 25 vuoden ajan investoinut. Ihmiset lähtevät esimerkiksi Ranskaa liikkumisvapauden takia. Ja tässä siirtyy ihmisiä myös taloudellisessa mielessä idästä länteen. Eli tällaista aivovuotoa täytyy sitten kompensoida EUn varoista, jotta tämä tasapaino saadaan palautetuksi. Miten me voimme toimia täällä budjettivaliokunnassa? Me voimme puolustaa kohesiopolitiikkaa ei se ole mitään hyvän tahtoisuutta, vaan se on kompensaatiopolitiikkaa. Kiitos äh, Markeisille siitä, että hän otti mukaan tämän ähm, väestökehityksen ongelman ja teen tästä myös tarkistuksen. Kiitos. Any other comments? Onko muita kommentteja? Edustaja Papadimulis. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegani edustaja Markeesia ensinnäkin Voisin kiittää kollegani Rova Markeesia hänen lausuntoluonnoksestaan. Otsikkoa on jo muutettu. Nyt ei puhuta enää vuotuisesta kasvuselvityksestä, vaan nyt puhutaan vuotuisesta strategiasta, jolla saadaan aikaan kestävää kehitystä. Meillä on nyt tämä vihreän kehityksen ohjelma, eikä tämä ole ainoa elementti joka on muuttamassa. Otsikon lisäksi meidän pitäisi tarkastella muitakin seikkoja, esimerkiksi Euroopan ohjausjakson kolmatta sykliä ja koko talouden ohjausjakso pitäisi muokata kokonaisvaltaisemmaksi suunnitelmaksi, jos ei olisi pelkästään kestävää kehitystä, vaan muitakin seikkoja vihreän kehityksen ohjelman lisäksi pitäisi rintarinnan sen kanssa tarkastella muita lukuja. Esimerkiksi muita talouden tunnuslukuja, esimerkiksi sosiaalikysymyksiä. Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen eriarvoisuus on lisääntynyt. Tämä pitäisi ottaa huomioon myöskin kohesio ja aivovuoto. Pitäisi ottaa huomioon, niitäkin pitäisi tarkastella. Nyt pitäisi Myöskään ottaa huomioon, kuinka Euroopan talous on hidastunut ja eriarvoisuus on kasvanut ja myöskin työttömyys on pahentunut. Kollegan esittämässä lausunnossa, Rova Martiesin lausunnossa, lausunnon laatija mainitsee tarpeen tarkastella uusia tavoitteita, joita talouden ohjausjaksolla on, ja tämä kaikki pitäisi linkittää YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin. Meidän pitäisi muuttaa myöskin prioriteettejamme. Tätä tarkoitusta varten ryhmän nimissä me tulemme tekemään vielä lähipäivinä tarkistuksia, joilla pyritään juuri tähän. Thank you, Mr. John. Kiitoksia. Sitten edustaja Johncha. Tak, dziękuję bardzo. E, będę mówił po polsku. E, rozmawiamy o wszystkim naraz. E, oczywiście Bardzo się cieszymy, że... Kiitos. Mehän puhumme tässä useista kysymyksistä samanaikaisesti. Olemme tyytyväisiä siitä, että Euroopan unioni on johtava toimija useilla aloilla. Ja tämä on totta kai hyvin tärkeää. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että lähtökohta voi olla hyvin erilainen eri toiminnoissa. Ajattelen tässä esimerkiksi minimipalkkakysymystä. Erinäisistä syistä voidaan vastustaa minimipalkkaa. Sitten puhutaan uudesta viranomaisesta, joka olisi vastuussa verotuskysymyksistä. Me haluamme puhua kasvusta, joka luonnollisesti on hyvin tärkeää. Mutta tässä jäsenvaltioiden muutosprosessissa ja muutosvaiheessa jäsenvaltioilla eri alueilla on hyvin erilaiset lähtökohdat. Täytyy ehdottomasti muistaa osallistavuus ja oikeudenmukainen siirtymä. Korostan sanaa oikeudenmukainen. Täytyy ajatella nimenomaan niitä alueita ja maita, jotka ovat olleet toisen maailmansodan jälkeen heikommassa asemassa, jotka ovat köyhempiä, ja niiden tulisi kuitenkin päästä samalle eh, kehityksen tasolle. Meillähän on sellaisia alueita, joilla tilanne oikeastaan on heikentynyt on puhuttava nimenomaan todellisesta tilanteesta ja oikeudenmukaisen siirtymän tulisikin näyttäytyä tässä valossa niin, että huomioimme nykytilanteen. Euroopan unionin täytyy olla tässä siirtymässä johtoroolissa, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon realiteetit jotta emme sitten joudu ottamaan takapakkia. But please briefly because Mr. Pyydän, että puhutte kaikki hyvin lyhyesti, koska ministeri Maric kolkuttelee jo ovella. Äh, halusin vain kiittää kaikkia puhujia heidän panoksestaan. Tämä on lausunto, luonnos ja äh, Päävastuuvaliokunta on EK-valiokunta ja niin kuin sanoin aluksi, olen tehnyt vain ehdotuksia ja niin kuin lausunnossa tehdään, meidän tulisi ehdottaa siis eh, pääesittelijälle EKn valiokunnassa näitä ehdotuksia. Ihan lyhyesti vain, vaikka tässä on kyse lausunnosta, se antoi meille mahdollisuuden keskustella meitä kaikkia kiinnostavista asioista tässä valiokunnassa. Tämä kaikki vaikuttaa talousarvioon e, ja tähän liittyvät siis vihreän kehityksen ohjelman kautta ja e, monivuotisen rahoituskehyksen kautta talousarvioon. Ja on ei mainittu Eh, tarkistuksia ja toteaisin vain, että määräaika niiden esittämiselle on 28. päivä. Kiitoksia kaikille, kiitoksia ja kiitoksia myöskin muutosesityksistänne. Uh, Kohdat 10 ja 11 hoidetaan sitten iltapäivän kokouksessa sen jälkeen, kun olemme keskustelleet investointipankista. Ja myöskin Pekingin äänestys on iltapäivällä. Tarvitsemme riittävän määrän jäseniä paikalle ennen kuin voimme äänestää tuosta asiasta. Nyt toivotamme tervetulleeksi ministeri Maricin ja jatkamme estyslistalla eteenpäin. We resume our agenda and... Jatkamme nyt kokouksen kulkua. Toivotan tervetulleeksi nyt ministeri Zdravko Maricin. Ja kiitän häntä myöskin lämpimästi siitä, että hän hyväksyi ja otti vastaan meidän kutsumme. Herra Maric on Kroatian varapääministeri ja samalla valtionvarainministeri. Valtionvarainministerinä hän tietystikin on nyt seuraavat kuusi kuukautta henkilö, joka johtaa ECOFIN neuvostojen kokouksia. Tämä vierailu on vääjäämättä erittäin myönteinen merkki. Kroatia puheenjohtajamaana osoittaa yhteistyöhalukkuutta, halukkuutta tehdä yhteistyötä meidän valiokuntamme kanssa eri asioiden hoidossa ja niiden asioiden suhteen, jotka kuuluvat hänen toimivaltaansa. Seurat seikata jotka kuuluvat budjettivaliokunnan laisuuteen, ovat nyt vireillä tai niitä aletaan käsitellä Kroatian puheenjohtajakaudella. Ensinnäkin tietenkin MFF ja omat varat, mutta yhtä lailla tähän liittyvät välineet, välineet liittyvät rahaliittoon, oikeusvaltioperiaate, vihreän kehityksen ohjelma ja menettely, jonka kautta hyväksytään vuoden 2021 talousarvio. Tietysti olemme hyvin tietoisia siitä, että kaikki asiat eivät kuulu ECOFINin alaisuuteen ja että Kroatia puheenjohtajamaana joutuu tietystikin tekemään yhteistyötä myöskin Saksan kanssa, joka on seuraava puheenjohtajamaa, kun käsitellään ensi vuoden talousarviota ja myöskin Euroopan neuvoston kanssa hän teki yhteistyötä. Herra Maric, nyt mielellämme kuulemme, mitkä ovat teidän painopistealueitanne ja kuinka te näette Kroatian puheenjohtajan kauden? Mitä suunnitelmia teillä on niiden asioiden suhteen, jotka juuri mainitsin? Nyt te saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. President, honorable Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri eh, ilo ja kunnia olla täällä keskuudessanne tänään ja olla tilaisuudessa kertoa teille Eh, ja me olemme Euroopan unionin tuorein jäsenvaltio ja tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on neuvoston puheenjohtajuus. Ja tämä on todellakin myönteisten tunteiden ja eh, jännityksen aikaa, eh, jolla suhtaudumme tähän puheenjohtajakauteen. Ja tiedän hyvin, että työmäärä on valtava jota eh, ovat jakamassa monet täällä Brysselissä. Odotamme siis puheenjohtajakauttamme. Meillä oli eilen ensimmäinen Kroatian ministerin johtava ensimmäinen neuvoston kokous ja se meni aika hyvin ja eh, toistaiseksi kaikki on hyvin siis. Tämä on toinen esiintymiseni tänään Euroopan parlamentissa. Olen juuri ollut Ekon valiokunnassa ja Pahoittelen toistoa, jos joku oli jo sielläkin kokouksessa minua kuulemassa. E, kokous päättyi siellä juuri äsken ja se oli aika hyvä, keskustelu oli hyvä ja, ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, ajatus oli tietysti se, että vastataan mahdollisimman moneen kysymykseen, jotka liittyvät tärkeisiin asioihin. Mutta puheenjohtajavaltion rooli erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen ja talous, ensi vuoden talousarvion osalta on se, että eh, se on aika rajallinen. Me tiedämme, että Eurooppa-neuvoston puitteissa eh, annetaan suuntaviivoja tähän ja odotamme poliittista ohjausta. Ja on hyvä, että te esitätte asioita ja on hyvä, että minä kerään kysymyksiä tästä valiokunnasta näihin kysymyksiin, näihin asioihin liittyen. Puhun nyt vähän talousarviosta ja Kroatian painopistealueista ja sitten voimme siirtyä kysymyksiin ja vastauksiin. Elämme siis nyt hyvin mielenkiintoisia aikoja ja se on mielenkiintoisuus on tietenkin aika suhteellista. ja Olemme juuri aloittaneet uuden eh, lainsäädäntösykliin ja meillä on uusi parlamentti ja uusi komissio. kautemme jäsenvaltioiden tuella ja komission Euroopan parlamentin tuella on melko tärkeä. Ensin haluaisin painottaa sitä, että meidän, meidän motomme on vahva Eurooppa eh, haasteiden keskellä ja se on varmasti helposti käännettävissä nykyisissä olosuhteissa. Eh, ja meillä on siis nyt uudet toimielimet ja puheenjohtajakaudella me teimme kaikki parhaamme ja emme vain hyvin, vaan myöskin rakentavalla tavalla ja pyrimme aikaan saamaan myönteisiä lopputuloksia puheenjohtajavaltion loppuun mennessä. No, mitä meidän avainpainopisteemme sitten ovat? Meillä on neljä painopistealuetta e, ja ne liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa ja niihin liittyen haluan ottaa koko Euroopan unionia koskevia tärkeitä seikkoja. Aloitan ensinnä näistä yleisistä painopistealueista. Eli Eurooppa, joka kehittyy, me haluamme tasapainoisen, kestävän ja inklusiivisen kehityksen, kehityssuunnan Eurooppaan, joka vastaa ympäristö- ja väestöhaasteisiin. Me haluamme vahvat sisämarkkinat, me haluamme Euroopan kilpailukyvyn parantuvan ja kohesion eh, ja lähentymisen kohentuvan. Ja lisäksi me haluamme erityisesti pureutua eh, kiireelliseen ilmastokysymykseen ja, ja tähän eh, vihreän kehityksen ohjelma on vastaus. Eurooppa, joka yhdistää. Me haluamme edistää sellaisia eh, liikenteen, digitaalisuuden eh, eh, hankkeita ja uusia teknologioita ja digitalisaatiota, Pyrimme myöskin edistämään aloitteita, jotka parantavat eh, EUn kansalaisten yhteyksiä kulttuurin, eh, koulutuksen ja urheilun kautta. Eurooppa, joka suojelee kansalaisten turvallisuus sekä sisäinen että ulkoinen turvallisuus on tärkeää. Me työskentelemme ka- kaiken kattavaan lähestymistavan aikaansaamiseksi siirtolaisuuteen ja e-, EUn Eh, strategia vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueilla on tärkeä. Ja lopuksi vaikutusvaltainen Eurooppa, jolla on johtava rooli sekä globaalisti että omalla alueellaan. Eh, eh, toukokuussa järjestetään Zagrebissa Länsi-Balkanin huippukokous ja myöskin itäinen sen kumppanuuksien huippukokous sattuu puheenjohtajakaudellemme laajentumisprosessin suhteen me pyrimme edistämään eh, kaikkien jäsenyysvaatimusten saavuttamista. Me tulemme myöskin tarvitsemaan rahoitustukea eh, sekä monivuotisen rahoituskehyksen että vuotuisen talousarvion muodossa – Rahoituskehitys ja siihen liittyvät ehdotukset on myöskin painopistealueita puheenjohtajakaudellamme, niin kuin eh, tämä on nyt Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin käsissä ja Kroatialla on tässä rajallinen rooli. Me olemme täysin sitoutuneet edistämään Euroopan parlamentin Eh, kanssa käytäviä neuvotteluja sektoraalisista kysymyksistä, jotka liittyvät MFFn ja lisäksi eh, ohjelmien synnyttämisen saralla. Rahoituskehyksen osalta me puheenjohtajavaltiona haluamme luoda vahvan suhteen Euroopan parlamenttiin ja pyrimme noudattamaan tässä tapaa, jossa parlamentin kanssa keskustellaan ennen ja jälkeen yleisten asioiden neuvoston, mikäli rahoituskehys on esityslistalla. Tämä tiedon jako on avaintekijä yhteistyössämme. Ja sen jälkeen, kun olemme saaneet Eurooppa-neuvoston ohjausta, puheenjohtajavaltio Kroatia alkaa käydä äh, lainsäädäntöehdotuksia läpi artikla artiklalta äh, omien varojen paketissa. Vuosit, vuoden 2021 talousarvio on ensimmäinen uuden rahoituskehyksen aikana ja neuvosto laatii parhaillaan suuntaviivoja eh, tähän, tälle ja ne käsitellään kevään trilogissa ja sen jälkeen prosessi alkaa, kunhan kun komissio tekee talousarvioesityksensä ja neuvoston puolella työtä johtaa tuleva Saksa, Saksan puheenjohtajuus. Ja lainsäädäntö esitykset, jotka ovat teille kenties kiinnostavia. Lokakuun jälkeen, kun euroryhmän ohjannassa on, on Eh, aloittanut työn ehdotuksensa parissa ja tämä ei ole vielä, vielä neuvoston muodollinen ehdotus ja me puheenjohtajavaltiona olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentin mietintö voi rakentua tämän pohjalle. Tämä edistäisi yhteislainsäätäjien työtä ja myöskin antaisi EUlle rakenneuudistuksia ja investointeja koskeva työkalu. Kävimme edellisessä valiokunnassa perusteellisen keskustelun siitä, että me tarvitsemme tietoisuutta siitä, miten parannetaan eh, Euro- Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kasvun mahdollisuuksia. Ja, täm, ja me puheenjohtajavaltiona ja parlamentin jäsenet ovat samaa mieltä, että tarvitaan tukea ja kaikkia keinoja, rakennerahasto, rakennemuutoksia tarvitaan sekä EU- että jäsenvaltioiden taholla. Ja investointitukiohjelma on tärkeä ja muutama sananen muutoksista, joita on, joita on tehty alkuperäiseen komission ehdotukseen. Toisaalta eh, tämä työkalu, työkalu on korvattu lähentymistä ja kilpailukykyä koskevalla välineellä euroalueella ja toisaalta konvergenssi- ja lähentymistyökalu on sillä on korvattu lähentymisväline ja, ja meillä on myöskin mukana teknisen tuen väline. Ja olemme tyytyväisiä siitä, että nykyisten rahoitusvälineiden, Invest EU-välineiden virtaviivaistamisesta ollaan oltu samaa mieltä parlamentin kanssa ja, ja, täm, ja tässä toimitaan tietenkin rahoituskehyksen sallimissa puitteissa. Puheenjohtajakautemme on alussa ja meidän kunnianhimoinen tavoitteemme on, että saadaan aikaan eh, hyvää edistystä talousarvioprosessissa ja haluamme tehdä rakentavaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja tämä päättää yleiskatsaukseni ja olen nyt valmis kysymyksille ja kommenteille. Kiitos paljon ministeri Maric. Ehdotan, että annamme ensin puheenvuoroja budjettivaliokunnan koordinaattoreille ja mikäli aikaa vielä jää, koska meidän täytyy päättää kokous tasan kello 13, annamme puheenvuoroja sitten myös ilman puhujalistaa, mikäli aikaa jää. Edustaja Fernandes. Kiitos paljon. Aion puhua nyt Portugalia. Tervetuloa, ministeri Maric. Olen varma, että meistä tulee yhteistyökumppaneita, koska teidän prioriteettinne vastaavat meidän prioriteettejämme. Kohesio ja lähentyminen ovat erittäin tärkeitä asioita, yhtä lailla monivuotinen rahoituskehys. Haluaisimme sen suhteen varmistaa, että kunnollinen sopimus saadaan aikaan. Sopimukseen MFFstä, MFFstä päästään vain ja ainoastaan, mikäli saadaan uusia omia varoja. Tästä kysymyksestä me pidämme tiukasti kiinni. Omiin varojen järjestelmä täytyy uudistaa. Minulla on teille kysymys. Mitä roolia te aiotte näytellä tässä prosessissa, jonka kautta pyritään saamaan aikaan monivuotiset rahoitusnäkymät? Ja mitä mieltä te olette parlamentin menetelmästä? Onko parlamentti lähestynyt tätä oikealla tavalla? Me olemme puhuneet 1,3 prosentista PKTL bruttokansantuloa. Tämä 1,3 prosenttia ei ole mikään tuulesta temattu luku. Nyt äh, mikrofonissa on tulevan ongelma. Näin paljon tarvitaan rahaa, mikä halutaan rahoittaa kaikki ohjelmat ja politiikan painopistealueet yhteensä. Ei kohesiosta voi leikata, eikä myöskään lähentymisestä eikä tutkimusohjelmista voi noin vain, noin vain leikata. Ja meillä on toinenkin periaate, josta haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. Mikäli otetaan käyttöön uutta politiikkaa, uutta politiikkaa varten tarvitaan uusia määrärahoja, uusia ohjelmia ja uusia prioriteetteja, kun halutaan rahoittaa. Niitä varten tarvitaan uutta, tuoretta rahaa. Mitä olette sitten mieltä budjettivälineistä, esimerkiksi konvergenssia, ja kilpailukykyvälineistä? Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että nämä välineet auttavat vain suuria maita, rikkaita maita, ei niitä maita, joiden täytyy lähentyä niitä maita, jotka ovat päässeet pidemmälle. Te voitte luottaa meidän tukeemme kun te pyritte saamaan nopeasti aikaan sovun MFFstä. Toivon mukaan te ymmärrätte myöskin parlamentin lähestymistavan ja meidän miettiötapamme. 1,3 prosenttia PKT ei ole pelkästään kunnianhimoinen tavoite, vaan se on se summa, jonka EU realistisesti katsottuna myös tarvitsee. Madame Edustaja Garria Zabal. Sí, muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Kroatian puheenjohtajavaltiolle. Minä en voinut olla EK-valiokunnan keskustelussa, mutta, mutta uskon, että siellä on jo varmaan kysyttykin tästä ohjelmasta, jossa tämä väline, joka liittyy tähän lähentymiseen, Mielestä, tässä on ollut huolestuttavaa viivettä. Parlamentti on odottanut ja katsonut, mitä euroryhmän keskustelut tuottavat niin, että me voisimme työs ja, ja olemme työsken ja työskennelleet ja odot, ja odot ei ole ollut järkeä työskennellä komission ehdotuksen parissa, kun on odotettu tätä euro, euroryhmän ehdotusta. Ja tietenkin tämä ehdotus riippuu täysin eh, rahoituskehyksen lopputuloksesta ja, se, ja, ja tietenkin investointiohjelma, jos, jos tämä, tämä voi olla 25 tai 10 miljoonaa, miljardia. Ja jos, jos ajatellaan niitä seikkoja, jotka, jotka liittyvät egoboksiin tässä MFFssä, niin niistä täytyy neuvotella parlamentin ja neuvoston kesken. Ja mitä sitten parlamentissa on vielä neuvoteltavaa, jossa, me, jossa meillä ei ole e, mitään lukuja, jos rahoituskehyksessä ei edetä. Ja, ja, ja tietenkin neuvosto päättää näistä asioista yksimielisesti, niin mitenkä parlamentti voi tähän, näihin neuvotteluun saada jalansia. Ja sitten eh, rahoituskehyksestä päätetään ja, eh, ja eh, asetuksista on päätetty. En oikein tiedä, miten voimme näihin neuvotteluihin sitten suhtautua. Thank you very much, madame. Kiitos. Sitten edustaja Ayer. Arvoisa ministeri, kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus käydä näkemysten vaihtoa kanssanne. Useita seikkoja, joita haluaisin nostaa esille ja kysyä teiltä. Euroopan parlamentissa tuoreen uutinen tässä MFFssä on joulukuulta puheenjohtajakokouksen päätös jäädyttää neuvottelut. Halusin tietää, Miten Kroatia puheenjohtajavaltiona suhtautuu tähän puheenjohtajakokouksen hyvin tiukkaan päätökseen? Aiotteko nopeuttaa neuvotteluita alakohtaisesti? Ja viimeisin kehityskulku tämän päätöksen jälkeen on regivaliokunnan päätös eiliseltä, eli kohesioneuvottelut keskeytetään. No, kohesiopolitiikkahan on sellainen ala, jota Kroatia kovasti puolustaa. Kroatian kanta on pitkälti Euroopan parlamentin kannan kanssa linjassa. Me voisimme toimia tässä liittolaisina, eli haluaisinkin kysyä, miten aiotte käyttää meitä parlamentin jäseniä ikään kuin liittolaisina silloin, kun on kyse sellaisista kannoista, joita te jäsenvaltiona haluatte tiukasti puolustaa. Ja sitten kolmanneksi omat varat. Teidän työohjelmassanne ilmoitetaan, että aiotte keskittyä neuvotteluihin omista varoista ja saattaa ne päätökseen. Tarkoittaako tämä sitä, että omia varoja käsitellään samanarvoisina kuin menoja? Voitteko varmistaa, että omien varojen neuvottelut eivät sitten jää ihan neuvottelujen viime metreille? Ja sitten perustavanlaatuisempi kysymys. Voitteko kommentoida sitä, miten aiotte aiotte toteuttaa tätä omien varojen uudistusta, aivan niin kuin on muistutettukin. Tämä on aivan oleellisen tärkeä kysymys Euroopan parlamentille. Ja sitten vielä teidän ohjelmastanne, siinä korostatte, että puheenjohtajavaltio sitoutuu edistämään oikeudenmukaista verotusta niin, että huomioimme myös verotussäännössä digitalouden ja veron kierron haasteet minkälaisena te näette EUn budjetin merkityksen, jotta todella pääsisimme näihin tavoitteisiin? Ja miten aiotte vakuuttaa ne kollegat, jotka tässä ovat vielä hieman vastentahtoisia? Kiitos. Merci bien. Mr. Kiitos paljon. Edustaja Andreessen. Thank you, Mr. Maurer. Kiitos. Ministeri Maric, me arvostamme suuresti teidän lausumaanne ja uskomme, että te voitte näytellä erittäin ratkaisevaa roolia, kun neuvotellaan MFFstä alakohtaisista ohjelmista niin ikään ja kokonaisuudessa myöskin monenvuotisista rahoitusnäkymistä. Kun keskustelu uskon, että teillä on merkittävä rooli, mutta mitä muihin maihin tulee? Meillä on menneisyydestä kokemuksia niiden toiminnasta. Teidän maanne on aiemmin, aiemmin ollut kenties eri linjoilla kuin maat Kenties te tuotte uutta ulottuvuutta nyt tähän keskusteluun. Siksi me todellakin ilomielen teemme teidän kanssa yhteistyötä näissä kysymyksissä. Kun puhutaan budjetista, kyse ei pelkästään luvuista, vaan myös arvoista. Haluaisin esittää kysymyksen aivan eri aiheesta. Tämä liittyy yhteen painopistealueeseenne. Te sanotte, että Euroopan suojeleminen on yksi tärkeä painopistealue puheenjohtajakaudellamme. Tiedämme, että kansalaisjärjestöt ja Eurooppa-neuvosto eurooppalainen pakolaisneuvosto ovat puhuneet väkivallasta, joka kohdistuu maahanmuuttajiin Kroatian rajalla. Maahanmuutto-ohjelmien rahoitus ja Kroatian raja-alueella valitseva tilanne. Tiedän, että hyvin paljon rahaa käytetään Kroatian rajalla pakolaisten ottamiseen. Budjetissa on kyse todellakin myös arvoista. Meidän täytyy varmistaa perustavanlaatuiset ihmisoikeudet. Toivon, että voisitte hieman raport- kommentoida näitä kansalaisjärjestöjen raportteja, kun kansalaisjärjestöt kertovat erittäin surkeasta tilanteesta, joka valitsee Kroatian rajalla pakolaisten kohtelusta siellä. Voitteko kertoa myöskin niistä neuvotteluista, joita tullaan käymään eurooppalaisen talousarvion osuudesta, joka liittyy maahanmuuton hoitoon? Edustaja Laporte. Monsieur le ministre, excusez-moi. Arvoisa ministeri, ensin haluan kiittää teitä siitä, että olette paikalla salissa käymässä näkemysten vaihtoa. Kun olen perehtynyt Kroatian ohjelmaan, niin haluaisin esittää teille kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy omiin varoihin. Se on yksi prioriteeteistanne. ID-ryhmä, jonka koordinaattorina toimin budjettivaliokunnassa, on hyvin skeptinen tämän omien varojen uudistuksen suhteen uudistus koostuu siitä, että omia varoja käytetään Euroopan unionissa äh, verrattuna näihin bruttokansantuotemaksuosuuksiin. Eikö tässä äh, ikään kuin harhauteta jäsenvaltioita ja maksatetaan niillä eurooppalaisia menoja. Ja toinen kysymys liittyy niihin neuvotteluihin, joita käydään tulevasta MFFstä kaudelle 2021-2027. Edelleen on näkemyseroja parlamentin suhteen. Me haluamme eh, huomattavamman budjetin pitkällä aikavälillä ja neuvosto aina sitten vastustaa näitä lisäyksiä. Miten te näette nämä parlamentin ja neuvoston väliset suhteet, kun neuvottelemme tulevasta MFFstä? Kiitos. Merci. Edustaja e, Dziękuję bardzo. E, panie ministrze, Chorwacja jest krótko w Unii Europejskiej. Arvoministeri, teidän maan on vain vähän aikaa ollut EUn jäsen, mutta se on teille kenties jopa valtti. Toivon teille kaikenlaista onnea ja menestystä. Ja toivon mukaan puheenjohtajakautenne on tehokas. Te olette esitellyt ohjelmanne ja siellä on neljä osa-aluetta – joita te pidätte tärkeinä. Haluaisin tietää, mitä teidän ohjelmanne tulee, jonka olette esitellyt. Sen osalta haluaisin tietää, oletteko te aikonut puhua kolmesta merestä, kolmen meren hankkeesta. Kroatia on siinä mukana. Tämä on taloudellinen ja infrastruktuurihanke, mutta ei niinkään poliittinen hanke. Aiotteko te Kroatian puheenjohtajan kaudella pohtia mahdollisuutta myöskin varmistaa rahoitusta tälle hankkeelle? Toinen seikka, joka tähän liittyy, Karpaattien vuoriryhmä. Kroatia kuuluu Karpaattien alueeseen rajat ylittävä Karpaattien alue ja siellä tehtävä yhteistyö on tärkeää. Olisi tärkeää luoda vahvaa yhteistä Eurooppaa ja tuon rajalle yhteistyön kehittäminen olisi erittäin tärkeää koko Euroopan kannalta. Thank you very much, Mr. Papadimoulis. Edustaja Papadimoulis. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μάριτς, σας καλωσορίζω Kiitos Toivotan teidät tervetulleeksi herra Maaritsi tänne valiokuntaamme. Toivotan kaikkea menestystä Kroatian puheenjohtajakaudelle. Mutta sen menestys tietenkin riippuu lopputuloksesta ja siitä, miten te pyritte saavuttamaan kunnianhimoisia tavoitteita. Kohesiosta herra Plenkovic esitteli eh, muutama päivä sitten Kroatian puheenjohtajakauden tavoitteet ja tärkeä painopistealue on kohesio. Eh, Kroatian, Kroatian eh, painopistealue on, on komission ehdotus, jota, jonka esitti myöskin Suomi. E, tämä ehdotus, joka neuvosto on tehnyt, esittää, että aluekehitykseen ja aluekehitykseen ja kohesioon vähennetään 13 prosenttia ja 47 prosenttia kohesiorahastoon, Euroopan sosiaalirahastoon 10 prosentin vähennys on mielestäni mahdotonta tehdä enemmän vähemmällä rahalla. Haluaisin kysyä, miten tämä ristiriita valtion painopistealueiden ja neuvoston ehdotusten välillä kurotaan umpeen. Toiseksi eh, rahoituskehys. Osa siitä on vuoden 2021 talousarvio. Tilanne täällä on jumissa, koska Euroopan parlamentin ehdotukset, jotka poliittisten ryhmien eh, koordinaattorit esittivät, oli 1,3 prosenttia eh, verrattuna komission ehdotukseen. Me tarvitsemme tavoitteisiin pääsyyn rahaa. Ja eh, parlamentin ehdotus on hyvin suuri verrattuna neuvoston ehdotukseen. Olimme hyvin pettyneitä Suomen puheenjohtajavaltioon paljon, paljon vähemmän rahaa kuin eh, toteutunut rahoituskehys. Ja nykyinen eh, ja tämä nykyinen ehdotus on 260 miljoonaa, kun, edellinen, kun, kun, kun parlamentin ehdotus ja 50 miljardia pienempi kuin komission ehdotus. Aiotteko tutkia nyt tätä asiaa aktiivisesti vai jätättekö tämän vain herra Michelin hoidettavaksi? Tämä äh, sa, saavutetaanko tässä lopputulos Kroatian puheenjohtajakaudella vai meneekö, siirtyykö tämä Saksan puheenjohtajakaudelle? Now we do the Kiitos. Sitten muut puheenvuorot. Ja tämän jälkeen vielä ministeri Marec voi vastata kysymyksiin ja kommentteihin. Edustaja Ressler ensimmäisenä. Kiitos. Tällä kertaa aion puhua Kroatiaa. Arvon varapääministeri Maric, ensinnäkin haluaisin onnitella teitä menestyksekkäästä puheenjohtajakauden alusta. Ei ole epäily, epäilystäkään siitä, että muiden prioriteettien ohella tärkeimpänä asiana tulee olemaan keskustelu monivuotisista rahoituskehyksistä. Tietystikin Kroatialla on erittäin tärkeä rooli tässä, koska se on puheenjohtajamaa. Ja erityisestikin, kun otetaan huomioon, että kohesiopolitiikka ja kohesiopolitiikan rahoitus ovat painopistealueena. Ja eurooppalaisessa politiikassa kohesiopolitiikan pitäisi olla tärkeä pilari, jonka yhteydessä otetaan huomioon modernin aikakauden haasteet ja tarpeet. Luvut, joita on mainittu monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä, ovat erittäin vaikeita käsitellä. Kaikki liittyy kaikkeen. Monia keskusteluita on jo käyty ja 1,3 prosenttia bruttokansan tulosta on asetettu tavoitteeksi. Sitä ei ole tuulesta temmattu tuota lukua, vaan tämä on yksinkertaisesti luku, joka vastaa niitä poliittisia prioriteetteja, joita Eurooppa-neuvosto on asettanut, mutta niin ikään komissio lukuisia kertoja. En näe mitään syytä sille, tai en näe mitään syytä tai keinoa vastata kaikkiin tavoitteisiin ja en näe mitään keinoa päästä tavoitteeseen, mikäli emme saa otettua käyttöön uusia omien varoja. Tarvitsemme uuden omien varojen järjestelmän. Tämä on täysin päivän selvää. Minä kiinnostaisi tietää, kuinka edistystä saadaan aikaan omien varojen suhteen ja minkälainen aikataulu teillä on seuraavien kuuden kuukauden aikana, kun keskustellaan monenvuotisista rahoituskehyksistä, omista varoista ja muista seikoista. Oli miten oli, toivotan teille kaikkea mahdollista onnia ja menestystä seuraavalle kuudelle kuukaudelle puheenjohtajakaudellenne ja toivon mukaan teette läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa varmistaakseen sen, että MFF saadaan hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti. Edustaja Lewandowski. Minister. Me arvostamme kovasti ministerin läsnäoloa. MFFstä sopimukseen pääseminen on melkomoinen päänsärky, mutta todennäköisesti tämä nyt ei sitten ole Kroatian päänsärky, vaan ky- kyse on neuvoston puheenjohtajan vastuualan kuuluvasta kysymyksestä. Herman van Rompuy oli eh, tilanteessa, jossa hän otti täyden vastuun MFFstä. Hän kävi kahdenvälisiä neuvotteluja, tunnusteli maaperää, ehdotteli kompromisseja. Ja sitten sai jopa pääministeri Cameronin mukaan sopimukseen. Ja sitten jopa ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole täysin tyytyväisiä, saatiin jonkinlaiseen rintamaan. Toivottavasti Michel on nyt tietoinen vastuusta, muutoin me emme, pys, e- emme voi olettaa, että saisimme e, hallitusten välisen sopimuksen ja sitten varmasti ajat ovat myös parlamentille hyvin turhauttavat, jos näin käy. Kohesiomaiden e, sama tuki totta kai olisi arvokasta jos laaditaan sitten vuosibudjetteja ilman MFF, niin se tulee olemaankin todella mielenkiintoinen harjoitus. Kiitos. Thank you. Madame Mar- Edustaja Marques. Muito obrigada, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää ministeriä siitä, että hän on tullut tänne parlamenttiin puhumaan. Tiedän, että olitte EKon valiokunnassa. Minulla ei ollut tilaisuutta olla siellä, mutta nyt olette täällä keskuudessamme budjettivaliokunnassa. Ja toivon, että tämä on merkki tulevaisuudesta ja siitä, miten Kroatia puheenjohtajavaltiona työskentelee yhteistyössä parlamentin kanssa. E, minua huol- meitä huolettaa erityisesti e, monivuotinen rahoituskehys, minä olen esittelijä. Minä toivon, että puheenjohtajavaltio Kroatia keskustelee kohesion ystävien ryhmän kanssa Lissabonissa helmikuussa – niin, että saatte jonkun käsityksen siitä, miten tärkeää kohesiopolitiikka on ja miten tärkeää se on tulevan rahoituskehyksen kannalta. tässä kokouksessa, jonka mainitsin, saatte laajemman käsityksen asiasta ja voitte eh, siirtää kunnianhimon tason neuvottelupöytään. Kaksi kysymystä. Ensinnä, Negobox. Puheenjohtajavaltio Suomi tuotti negoboxin huhtikuussa. Euroopan parlamentti esitti panoksensa, jotta parlamentin kanta tulisi esiin e, e, sekä e, politiikkalohkojen että kokonaisuuden kannalta ja Negoboxiin liittyy myöskin yhteispäätöselementtejä. Kysymykseni teille, ministeri, on, te tunnette tämän tilanteen hyvin, koska uskoakseni kun valmis, valmistauduitte tähän tilaisuuteen, tutustuitte parlamentin kantaan, joka koskee MFF. Kysyn, aikooko eh, Kroatia säilyttää olemassa olevan negoboksi vai eh, eh, uusia, uudistaa sitä. Toiseksi eh, edellinen kollega jo kysyi tästä, mutta pääministerinne sanoi täysistunnossa, että teillä on tavoitteena, että MFF hyväksytään Kroatian puheenjohtajakaudella, mutta olisi mielenkiintoista kuulla arviostanne kalenterista, mitä voidaan tehdä Kroatian puheenjohtajakaudella. Ja lopuksi eh, eh, toivon teille kaikkea menestystä. Mr. Olbricht. Yes, I, uh, Edustaja Olbricht. My colleagues, uh, as co-rapporteur for MFF. Niin, olen yhteisesittelijänä MFF-aiheessa. Kaikki, joka liittyy MFFään, ei ole välttämättä koreperiasioita. Eli toivottavasti tässä toimitaan niin, että saataisiin todellista yhteistyötä puheenjohtajavaltion kanssa. Edellisellä kaudella näin ei ollut. Edellinen puheenjohtajavaltio kohteli meitä ikään kuin symbolisella tasolla, mutta ei tehnyt todellista yhteistyötä. Toivottavasti Kroatia puheenjohtajavaltiona toimii toisella tavalla suhteessaan Euroopan parlamenttiin. Nyt näyttäisi siltä, että teillä on ehkä hieman toisenlainen lähestymistapa. Esimerkiksi yleisten asiat neuvostossa tämä on näkynyt. Ennen kuin neuvoston päätös saadaan aikaiseksi yksi mielisesti, niin on todellakin tärkeää, että tehdään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa emme me jää odottelemaan yksimielistä päätöstä, koska silloin on jo aivan liian myöhäistä. Me haluaisimme eh, tietoja ennen kuin eh, tällainen tilanne syntyy. Emme halua jäädä tämän menettelyn eh, vangeiksi, vaan haluaisimme olla aktiivisesti mukana jo varhaisemmassa vaiheessa. Kun totesitte, että meidän toimivaltuutemme MFFstä on rajallinen. Mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa? Jos mennään ihan käytännön tasolle, mitä se tarkoittaa? Jos Michel tekee MFF-päätöksen ja jos hän on tästä neuvottelulaatikosta vastuussa, te puheenjohtajavaltiona olette vastuussa sitten alakohtaisista, sektorikohtaisista osuuksista – Kenelle parlamentti sitten kes, tässä puhuu? Michelillekö vaikka Kroatialle puheenjohtajavaltiona? Tämä työhän tapahtuisi sitten ikään kuin päällekkäin, rinnakkain. tällainen kokemus meillä on pitkän ajan takaa. Tämä parlamentti on nyt ikään kuin oppimisvaiheessa. Me emme ole enää vanha parlamentti. Meidän täytyisi nyt tietää, kuka meillä on yhteyshenkilönä toisella puolella. Mikä on tässä työn jako? Kuka tekee mitäkin? Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Edustaja Muresan. Thank you very much, Mr. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Varoministeri, tervetuloa parlamentin budjettivaliokuntaan. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä siitä, kuinka hyvin olette hoitaneet että Kroatian taloutta. Teillä on vakaa kasvu, työttömyys laskee, julkinen velka on aisoissa, vaihtokurssimekanismiin liityitte myöhemmin ja sitten olette liittämässä euroalueeseen. Te olette suorastaan malliesimerkki niille, jotka eivät ole vielä mukana euroalueessa. Onnittelut siitä. Haluaisin ottaa esiin vuotuisen talousarvion. Puheenjohtajamaana vuoden alkupuoliskolla teillä voi olla merkittävä rooli tässä ja te voitte myönteisesti vaikuttaa EUn talousarvion muokkautumiseen siinä mielessä, että teidän puheenjohtajakaudella neuvosto tulee hyväksymään poliittiset suuntaviivat ensi vuoden talousarviota varten. Teillä on tilaisuus sanoa komissiolle ennen kuin se esittää talousarvioesityksensä, mitä pitäisi rahoittaa prioriteettina. Ja aiempina vuosina usein tilanne oli sellainen, että sihteeristöt vain kopio, kopioivat edellisen vuoden asiakirjaa, ja tämä kuulosti aina hyvältä, kasvua ja turvallisuutta painotettiin ja niin poispäin, mutta ongelmana oli se, että poliittisissa suuntaviivassa olevat sanat kuulostavat siltä, että haluttiin tehdä enemmänkin kasvun ja invaation puolesta, mutta kun katsottiin lukuja, niin puheenjohtajamaa oli leikannut summia, erityisestikin niistä budjettikohdista, jotka olisivat vaikuttaneet kasvuun kyllä sanottiin, että halutaan edistää innovaatioita, mutta sitten neuvosto leikkasi lukuja, varsinkin horisontti 20-20 infrastruktuurihankkeista ja niin poispäin. Sanottiin kyllä, että halutaan edistää turvallisuutta, mutta käytännössä sitten kuitenkin maahanmuuttorahastoa esimerkiksi leikattiin. Nyt on tilaisuus toimia poliittisesti puheenjohtajamaana. Kysyisinkin, kuinka aiotte käyttää hyväkseen tilaisuutta – vaikuttaa budjettimenettelyyn ja poliittisiin suuntaviivoihin ja kuinka varmistatte sen, että suuntaviivat eivät ole pelkkää sanahelinää, vaan ne myöskin heijastuvat vuotuiseen talousarvioon. Täten teillä voi olla pysyvä vaikutus myöskin puheenjohtajakautenne prioriteetteihin ja saada ne heijastua myöskin tuleviin vuosiin. Samoin kuin varapuheenjohtaja Lewandowski, kysyisin, kuinka aiotte edistää vuotuista talousarviota, kun meillä ei ole vielä sopimusta – monivuotisista rahoituskehyksistä. Kiitos ja etukäteen. Thank you, madam. Edustaja Bonfrisco. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa varapääministeri, minäkin haluan toivottaa teille hyvää uutta vuotta. Ja toivotaan, että työ käynnistyy nopeasti. Meillä ei ole aikaa haaskata aikaa, vaan haluamme auttaa asioiden edistymisessä. Kroatian ja Italian ystävyyssuhteet ovat tärkeät ja me haluamme totta kai auttaa Kroatiaa nyt tässä kiertävässä vuorossa. Haluaisin esittää teille varsin ajankohtaisen kysymyksen. Miten te arvioitte niitä riskejä, jotka tällä hetkellä vallitsevat Välimeren alueella kun ajattelemme turvallisuutta ja jännitteiden eskaloitumista? Voivatko ne aiheuttaa sitten taas maahan muuttoaallon ja epävarmuutta? Entäpä sitten äh, talous? Minkälaiset ovat vaikutukset siihen? Suomi puheenjohtajavaltiona ei niinkään kiinnittänyt huomiota näihin kysymyksiin. Aiotteko te toimia toisin? Thank you. Mist... Edustaja Kolekučić. Hvala vam. Poštovani predsjedniče, poštovane kolege, uvaženi ministar. Kiitos puheenjohtaja. Rakas kollega, ministeri. Kysymys. Mitä, mikä on suunnitelma mitä arvelette, että voitte tehdä siinä tilanteessa, kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee EU-sta? Eh, se on yksi suurimmista maksajista EUn talousarvioon. Se on maksanut paljon enemmän kuin on itse saanut. Kroatia taas on eh, maa, joka saa enemmän kuin se on maksanut EU-jäsenyyden aikana. Mitä tapahtuu, kun yksi suurista maksajista lähtee ja tulee uusia maita, joilla on samanlainen kehitystaso kuin meilläkin, ja niiden talous on suhteellisen epävakaata. Ja jos katsotaan työntekijöiden ja eläkeläisten su- suhdetta, huoltosuhdetta, niin aikaisemmin huoltosuhde oli neljä, neljä suhde kymmenen, sitten se oli kaksi ja puoli kymmenen. Ja nyt kun katsotaan huoltosuhdetta, meillä on 1,1 eh, työ, suhde on 1,1 per työntekijä per eläkeläinen. Meillä ei ole riittävästi rahoitusta Kroatiassa ja tulevina vuosina tarvitsemme 30 miljardia euroa maksaaksemme tulevia eläkkeitä. Ja Saksa on maksanut 150 miljardia enemmän EUn talousarvioon ja saman aikaan jotkut ovat hyötyneet ja, ja se on toisaalta EU on hyötynyt 880 miljardia eh, hyötynyt jäsenyydestä. Siis monet suuret maat maksavat paljon EUn budjettiin, mutta niiden pitäisi maksaa vielä enemmän, koska ne ovat hyötyneet ja, näin, ja pienempien maiden talouskasvua pitäisi edistää. Onko teillä jotain mahdollisuuksia tehdä tälle asialle jotain? Mitkä ovat painopistealueenne? Edustaja Nielsen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on toivon mukaan minun viimeinen budjettivaliokunta kokoukseni, joten salin, että tänään jotakin neuvoja Brexit-kansanäänestyksen jälkeen ja ongelmien jälkeen, joita sen yhteydessä esiintyi. Monet parlamentin jäsenet ja nykyinen komission puheenjohtaja katsoivat, että ratkaisu tähän kaikkeen olisi lisää integraatiota ja lisää EUta. Minun täytyy sanoa, että on täysin käsittämätöntä minun mielestäni monen muiden mielestä ajatella edes, että tämä ratkaisisi ongelmat, jotka ilmenevät Brexit-äänestyksen yhteydessä. Tämä valiokunta, puurtivaliokunta ja monet sen jäsenet ovat sanoneet, että koska nyt jäsenvaltiolla on enemmän rahaa kuin aiemmin, tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiolla pitäisi maksaa enemmän EUn talousarvioon. Nyt valittiin luoteis Englannista. Siellä on perheitä, joilla on ongelmia. Niin Perheellä ei ole varaa ruokkia lapsiaan. Tällaiset perheet ja samantyyppiset perheet EU-ssa tulevat joutumaan maksamaan yhä enemmän rahaa EUn keskitettyyn talousarvioon. Tämä on täysin käsittämätöntä. Pikemminkin meidän pitäisi säästää EUn budjetista, eikä käyttää sen enempää rahaa kuin tällä hetkellä. Kun yhdistynyt kuningaskunta liittyy 1972, se liittyi talousliittoon, yhteismarkkinoihin, Euroopan union, Euroopan yhteisöön. Silloin olisi puhut, mikäli olisi puhuttu supervaltiosta ja vapaakaupasta, niin minun nähdäkseni nyt pitäisi palata aikaan ennen Euroopan unionia, mennä takaisin Euroopan talousyhteisöön ja vapaakauppaan. Mikä tähän keskityttäisiin enemmän, uskon, että tai mikä tähän palattaisiin, olisi mahdollista jopa, että yhdistyn kuningaskunta voisi palata jäseneksi. Um. Siinäpä hieno loppukaneetti. Puhelistallani ei ole enää nimiä, joten nyt ilomielin annan puheenvuoron vielä uudestaan ministeri Maricille. Teille esitettiin hyvin paljon kysymyksiä ja huomioita. Olkaa hyvä. Uh, for raising, uh, kiitoksia, kiitoksia kysymyksistä ja kommenteista ja eri näkökulmista ja eri mielipiteistä. Ja ainakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että osoititte pätevyyttänne ja kiinnostustanne. Niin kuin sanoin jo alustuksessani, niin meidän rool, käsittelin jo eh, MFSF eh, ja meidän rooliamme siitä, mutta monet käsittelivät tätä kysymyksessään – Ehkä muutama seikka sen vuoksi vielä tästä. Niin, olen iloinen siitä, että tekin, ja kiitoksia lämpimistä tervetulo toivotuksista tänne valiokuntaan. Ja me Kroatian puheenjohtajavaltiona haluaisimme luoda vahvan suhteen Euroopan parlamenttiin. Emme vain rahoituskehyspaketin osalta, vaan minkä hyvänsä muunkin asian osalta, joka on tämän valiokunnan käsittelyssä. Se on, vuoropuhelu on aina hyvästä. Me siis jatkamme työtämme Aina kun on yleisten asioiden neuvoston kokous tai eh, tilaisuuksia, joissa eh, tietoja annetaan, olemme läsnä. Mutta tällä hetkellä kriittinen asia ovat nimenomaan poliittiset suuntaviivat, eh, eli Euroopan neuvoston poliittinen ohjaus ja otitte esiin tämän useiden asioiden osalta esimerkiksi Fernandes eh, puhui omista varoista ja muutkin omat varat eh, eh, investointitukiohjelman uudistuksessa ja muiden muut elementit, jotka siihen liittyvät, niin siitä käydään vuoropuhelua ja trilogia, e, kunhan meillä on tämä poliittinen ohjaus. Heti kun meillä on siis poliittiset suuntaviivat, tekninen työ neuvostossa on jo tehty omien varojen osalta. Heti kun me saamme poliittista ohjausta, me olemme valmiit etenemään tämän lainsäädäntöehdotuksen tarkasteluun artikloittain. Otetta myös esiin budjetin koon ja prosentteja verrat, verrattuna vertasitte komission ehdotusta ja parlamentin ehdotusta – ja viimeinen puheenvuoro oli vähän erilainen. Sanoitte, että meidän täytyisi enemmänkin säästää kuin, kuin kasvattaa talousarviota. Tämä on samantyyppistä kuin kansallinen talousarviokeskustelu. Meillä on aina se kysymysmerkki, pitäisikö meidän käyttää enemmän vai säästää. Niin, talousarvion osalta me tarvitsemme kestävän talousarvion, joka on realistinen ja toimiva ja, ja kansalaisten odotusten mukainen. Brexit, sitä käsiteltiin kahdessa viimeisessä puheenvuorossa. Se on tärkeä elementti, jota ei voi unohtaa. Ja todettiin aivan oikein, eh, että yhdistynyt kuningaskunta on ollut suuri maksaja – ja tämä, sen lähtö on kuitenkin fakta, joka on otettava vastaan. Ja Euroopan neuvosto ja valtioiden ja hallitusten päät ottavat tämän asian huomioon. Ja, ja puhuttiin e, siitä, että tarvitaan tukea talousarviolle, joka on riittävää ja joka vastaa kansalaisen odotuksia. Se on mielestäni itsestään selvää. EUn kansalaiset Heillä on paljon odotuksia meille ja meidän täytyy antaa heille hyviä vastauksia. Talousarvio ei ole ainut tapa toteuttaa kansalaisten odotuksia. Tietenkin lainsäädäntö on myöskin hyvin tärkeää. Esimerkiksi neuvoston ja Euroopan parlamentti keskustelee eh, esimerkiksi vihreän kehityksen ohjelmasta – tasavertaisina kumppaneina ja e, tästä keskusteltiin juuri Ekonissa ja eilen e, ensimmäisessä Ekofin neuvostossa e, käytiin tätä keskustelua myöskin. Se oli hyvin hedelmällinen, hyvin dynaaminen keskustelu. Kaikki jäsenvaltiot keskustelivat tästä asiasta ja meidän roolimme puheenjohtajavaltiona. Tämä oli viesti neuvostolle ja jäsenvaltioille ja sama viesti teillekin. Me teemme kaikemme, jotta saadaan aikaan mahdollisimman paljon kokouksia neuvoston tasolla, teknisellä tasolla, jotta voidaan edelleen jatkaa keskustelua ja vuoropuhelua tästä hyvin tärkeästä asiasta. Ja me tarvitsemme kuukausia tähän ja voimme sanoa, että tässä on kyse vuosien hankkeesta ennen kuin meillä on tässä kokonaistulos. No sitten puhuttiin neuvottelulaatikoista. Euro- Euroopan neuvoston rooli on aivan perustamissopimuksen mukainen. Sen täytyy antaa Eh, yleisiä poliittisia suuntaviivoja ja tarjota Euroopan unionille sen tarvitsemat välineet. Ja tämä poliittinen ohjaus korkeammalta tasolta on erityisen hyödyllistä, kun, kun keskustellaan tilanteessa, jossa ollaan eh, pattitilanteessa. On perusedellytys, että keskustelut ja eh, suuntaviivat – saadaan aikaan menestyksekkäästi ja sen jälkeen me olemme valmiita, niin kuin sanoin jo muutaman kertaan. Jotkut kysyvät vuotuisesta talousarviosta vuodelle 2021. Neuvosto valmistelee parhaillaan suuntaviivoja talousarviota varten ja ne esitellään keväällä ja vuotuinen menettely alkaa sitten siitä, kun komissio esittelee talousarvion luonnoksen ja neuvoston me, neuvoston puolella sitten tuleva puheenjohtajavaltio Saksa jatkaa tätä. E, uudistus- ja investointiohjelma mainittiin muutaman kerran. E, liitän tämän keskustelun siihen, millä tavalla parannetaan Euroopan talouden kasvupotentiaalia. Palaan vielä siihen, mikä mainittiin eh, siirtolaisuus ja väestökysymys mainittiin, palaan niihin, mutta eräs välineistä, jolla elvytetään – Eh, jäsenvaltioiden tilannetta. Meidän täytyy eh, edetä rakenne, agenda, eh, rakennemuutosagendalla ja tähän liittyvät myöskin neuvottelulaatikon muut osat, kuten omat varat. Kun meillä on poliittista, poliittinen ohjaus tähän asiaan, voimme edetä tässä. Mutta puhutte metodologiasta ja, ja terminologia on teille tuttua. Me yrit, yritämme saada aikaan eh, osittaisen eh, lopputuloksen, joka tarkoittaa sitä, että meillä on kaikki valmiina sitä varten, että kun poliittinen, poliittiset suuntaviivat on saatu, niin voimme edetä. Otitte esiin siis siirtolaisuuden. niin nyt kun puhun Kroatiasta, minun täytyy nyt siis sanoa, että nyt minä puhun eh, siis Kroatian valtiovarainministerinä ja Kroatian hallituksen edustajana. En siis eh, Kroatian kanta eh, tähän siirtolaiskriisiin on ollut selvä ja avoin. Me olemme sanoneet, että me toimimme aktiivisesti ja toimimme rajallamme. Kroatia ei ole suurimpia maita, 56 004 kilometriä pinta-alaa, mutta sen erityisen muodon vuoksi sillä on pisin eh, Eh, raja ei EUn maiden kanssa, Bosnia-Herzegovinan ja Montenegron kanssa. Bosnia-Herzegovina on yksi niistä haasteista, joita meillä on tällä hetkellä kaikille, kaikille instituutioille, jotka ovat tekemisissä asian kanssa. Me toimimme hyvin mielestäni ja ja Euroopan komissio on arvioinut positiivisesti eh, työtämme ei vain eh, siirtolaisuushaasteen suhteen, vaan sen suhteen, että olemme toimineet hyvällä tasolla. Eh, olemme saaneet siis hyvän arvion siitä, ja tämä liittyy siis meidän mahdolliseen tulevaan jäsenyytemme Schengen-alueessa. Ja olemme sanoneet, että me olemme edustaneet aktiivista lähestymistapaa. Me tarvitsemme eh, terveyspalveluja, suojaa, ruokaa ja niin edespäin. Mutta nämä haasteet eivät ole helppoja. Ja niin kuin kuulimme eh, eh, Italiastakin ja muissa Välimeren maissa, on samantyyppinen tilanne ja Tämä vaatii yhteistä lähestymistapaa ja ymmärrystä kaikilta jäsenvaltioille, mutta voitte luottaa siihen, että Kroatia hoitaa tätä tilannetta edelleen aktiivisesti ja siihen kuluu erittäin paljon meidän voimavarojamme. Ja sitten vielä lopuksi asia, joka liittyy läheisesti Öö, maas, maahan, maastamuuttoon ja väestökysymykseen. Ja me painopistealueissamme mainitaan, että me nostamme tämän asian öö, ECOFin neuvostossa. Se on eräs asia Zagrebin epävirallisessa kokouksessa 24. ja 25. huhtikuuta. Kun me puhumme väestökysymyksistä, me emme puhu vain siirtolaisuuden haasteista, vaan sisäisestä muuttoliikkeestä ja myöskin yleisistä väestötrendeistä. Kroatian tapauksessa kuulitte, mikä on huoltosuhde työntekijöiden ja eläkeläisten välillä eläkejärjestelmän kannalta. Mutta tämä liittyy siis eh, myös terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvajärjestelmään. Ja jokaisessa jäsenvaltiossa ja yhteiskunnassa ja järjestelmässä on omat haasteensa, mutta tämä on varsin yleinen asia. En muista yhtäkään valtiovarainministeriä, kollegaani, joka ei olisi tietoinen siitä, että nämä haasteet ovat eh, kasvavia meidän täytyy löytää niihin ratkaisuja rakennerahastoagendalla, rakennerahastojen sosiaaliturvan, terveydenhuollon saralla. Ei ole mitään, ta, mitään taikasauvaa, jolla väestökysymys voidaan ratkaista, mutta me tarvitsemme kestävää kasvua, joka luo tuo, työllisyyttä – ja tämä työllisyys tässä erityisessä tapauksessa, jonka parlamentin jäsen mainitsi, tämä työssä olevien eläkeläisten suhde, on ihan selvä asia, että, että tässä on selvä jakolasku ja, ja tiedetään, mitä pitäisi tehdä. Niin kuin sanoin, me olemme iloisia siitä, että olemme täällä tänään ja toivottavasti teilläkin oli hyvä keskustelu. Minä ja tiimini olemme panneet merkille, mitä sanoitte. Tietyt, tietyt asiat ovat meille tuttuja ja, jo, ja me puheenjohtajavaltiona jatkamme työtämme neuvoston tasolla ja myöskin vuoropuhelua ja koordinaatiota ja kirjeenvaihtoa kansanne muista asioista. Kiitoksia paljon. Your, uh... Kiitos ministeri Maric tästä erittäin kattavasta vastauksesta ja kommenteista teille esitettyihin huomioihin ja kysymyksiin. Ensin haluamme kiittää siitä, että olette täällä tänään ja olette jatkossakin enemmän kuin tervetullut. Te vastasitte erittäin avoimesti ja rehellisesti vasta kysymyksiin ryhmässä tai valiokunnassa me arvostamme sitä suuresti. Nyt en vielä päästä teitä pälkähästä, koska Zagrebissa ensi maanantaina keskustellaan monivuotisista rahoitusnäkymistä. Siellä tapamme uudestaan. Kokous päättyy tähän ja jatketaan sitten kello 15 iltapäivällä.